Einen schönen Nachmittag. Oikein hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Minä ehdottaisin, että aloitamme nyt tämän kokouksen ja pyydän, että kuuntelette minua. Se olisi oikein mukavaa. Haluaisin ilmoittaa, että tämä kokous välitetään suorana lähetyksenä kaikkialle maailmaan internetin välityksellä, joten äh, olisihan se vähän noloa, jos täällä vain rupatellaan eikä kuunnella puheenjohtajaa. Te kaikki tiedättekin ehdotuksemme tämän päivän esityslistaluonnokseksi ja siksi kysyisinkin aivan ensin, että onko teillä tähän esityslistaan huomioita tai kommentteja. Haluaako joku muuttaa esityslista? Luonnosta ei, joten siinä tapauksessa esityslista on näin hyväksytty. Niin kuin jo totesinkin, tämä kokous internetin välityksellä lähetetään suorana lähetyksenä. Ja tämän lisäksi me aina tarkastelemme, käytetäänkö kaikkia kieliä. Ja tähän asti tulkkausta on todella käytetty kaikilla kielillä, joita olemme tilanneet, joten oikein hyvä niin. Sitten äh, yksi asia, tällainen ilmoitusasia. Äh, naisten ja tasa-arvoasian valiokunta toteuttaa yhdessä meidän kanssamme kuulemistilaisuuden äh, työ- ja perheelämän yhdistämisestä sekä tasa-arvon toteutumisesta 19.3. kello 16-18.30. Ja teille tullaan esityslista toimittamaan myöhemmin. Kaikki, niin naiset kuin miehetkin, olette lämpimästi tervetulleita. Nyt herra Öri on pyytänyt puheenvuoroa, olkaa hyvä. Hmm? Kiitoksia, puheenjohtaja. Ennen kuin aloitamme työmme, Minulla olisi yksi kysymys valiokunnan puheenjohtajalle. Olen kuullut, että komissio olisi lähettänyt meille jonkinlaisen vastauksen kysymyksiimme koskien kaikkien köyhimmille suunnattua rahastoa. Meillä on vielä ongelmia näiden sosiaalisten ruokakauppojen suhteen ja haluaisin tietää, onko komissio toimittanut meille vastauksen näihin social groceries asioihin liittyen. Ja jos näin on, niin haluaisin tietää, millainen tämä vastaus sitten komission puolelta oli. Eli onko komissio lähettänyt meille kirjeen, ja jos on, niin mitä siinä oli siinä kirjeessä? ja Problem? Ja mikäs tässä nyt on ongelmana? Taisinpa itse painaa vähän väärää nappia. Anteeksi. En valitettavasti voi teille mitään tyydyttävää vastausta tässä nyt antaa, mutta kerron Pervonssille ja pyydän häntä vastaamaan huomenna. Äh, toivottavasti saamme tässä nyt pari tuntia teiltä armon aikaa. Toivon, että Pervans voi sitten huomenna vastata. Meille kaikille minuakin asia kiinnostaa. Huomenna tosiaan puheenjohtaja on jälleen paikalla. Hyvä. Muita? Ö, olkaa hyvä. Ähm, ähm, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin kysymys. Mainitsitte vuoropuhelun tämän valiokunnan ja toisen valiokunnan välillä, mutta sanoitte 9.3. 9.3. taitaa kyllä olla sunnuntai. 19.3. kello 16.18.30. Ja tästä teille tietenkin vielä kirjallisestikin tiedotetaan. Ja luonnollisesti tärkeää on, että myös työllisyysvaliokunta on paikalla ja osallistuu. Asiahan on hyvin lähellä sydäntämme. Sitten vielä nuo pöytäkirjojen hyväksymiset viime kokouksista. Tähän mennessä eh, ainakaan kirjallisia huomioita pöytäkirjaan ei ole toimitettu ja mitään suullisiakaan ei näytä kenelläkään olevan, joten näin nämä pöytäkirjat voidaan hyväksyä ja ne löytyvät tämän päivän pöytäkirjasta nämä hyväksytyt pöytäkirjat kirjallisessa muodossaan. Ja nyt päästään sitten itse asiaan ja tämä asia ovat tai on lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden parantaminen. Eikö tässä jo seitsemän vuoden ajan ole kättä väännetty tästä asiasta? Meidän esittelijämme on Rova Omen Räytten. Ja neuvotteluissahan asiasta on jo päätetty. 4. joulukuuta Koreper hyväksyi tässä valio, hyväksyi tuon neuvottelutuloksen ja myös tämä valiokunta hyväksyi sopimuksen jo joulukuussa kokouksessaan. Ja nyt kyse on siitä, että neuvosto tulee vielä tämän lopullisen tuloksen hyväksymään. Kyse on ihan teknisistä yksityiskohdista, kielellisistä sopeutuksista ja sitten kun tuo kaikki on hoidettu ja näin piakkoin tulee olemaan. Asia voidaan saada vielä tämän lainsäädäntökauden aikana täysistuntomme lopulliseen käsittelyyn. Tämä on kyllä todella hienoa. Tästä iloitsemme kaikki, koska muuten työntekijät ja työnantajat tässä häviävät ja liikkuvuutta ei saada toteutumaan niin kuin tulisi. 17 Mutta tässä tosiaan, äh, mitä tähän aikatauluun tulee, niin neuvosto päättää 17. helmikuuta. Tämän jälkeen äh, asiakirja toimitetaan meille tiedoksi ja sitten äh, joulu, huh, helmikuun toisessa täysistunnossa asia saataneen käsittelyyn, mutta Tämän jälkeen sitten voimme valiokunnassa käsitellä asiaa 18. maaliskuuta ja lopullinen täysistuntokäsittely olisi sitten hel- huhtikuussa eli viimeisessä täysistunnossa. Sopiko tämä näin? Hyvä. Siinä tapauksessa voimme siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan, joka on herra Örin väliaikainen mietintö, joka liittyy neuvoston päätökseen kolmikantainen sosiaalihuippukokous, joka on käsitellyt kasvua ja työllisyyttä, ja esittelijämme Öri saa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Köszönöm a szót, elnök asszony. Nem egy bonyolult... Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä nyt ei ole mikään kovin monimutkainen mietintö, mutta tämä on kuitenkin tärkeä aihe kaikille niille, joita tämä koskee. Kyse on instituutiosta, joka liittyy huippukokoukseen, joka aina järjestetään lähellä eurooppalaista huippukokousta. Ja tällä tavalla voimme sitten tietää, mitä mieltä työmarkkinaosapuolet ovat asioista. Tämä on siis sosiaalinen kolmen osapuolen huippukokous. Ja sillä on oma oikeusperustansa. Ja tätä oikeusperustaa on hiukan muutettu nyt kun Lissabonin sopimuksen muuta myötä voimaan astui uusia sääntöjä. Viime kerralla puhuimme komission edustajien kanssa, samoin neuvoston edustajien kanssa. Ja tänään vielä puhuin ammattiliittojen edustajien kanssa. Eli olen nyt mielestäni kuullut kaikkia osapuolia. Tiedän kaikkien osapuolten kannat. Tietysti lobbarit ovat löytäneet meidät, ovat yrittäneet painostaa meitä sekä työntekijöiden että työnantajien puolelta. Ja sitten on ammattiliittoja, jotka haluaisivat suuremman roolin tässä prosessissa – ei pelkästään tämän eurooppalainen ammattiliittojen yhdistyksen edustajana, vaan myöskin yksittäisenä ammattiliittoina. Meillä on siis ollut yhteyttä sekä työnantaja- että työntekijäpuoliin ja Eurochambersiin. Ja työmarkkinaosapuolet ovat jo luoneet omat järjestelmänsä eivätkä he haluaisi enää mitään ylimääräisiä järjestelmiä, koska meillä on jo omat protokollamme eikä aikaa ole enää hirveästi. Ja jos on vähemmän osanottajia, niin silloin on aikaa keskustella eri näkemyksistä. Itse olen puhunut tästä ongelmasta tarkistuksissani. Eli voidaan ehkä sanoa, että myöskin Business Europe ja eurooppalainen ammattiliittojen yhdistys saisivat toimittaa kantansa neuvostolle ja komissiolle. Eli meidän pitää saada ammattiliittojen kannat esille, samoin työnantajien kannat. Tämä on tästä lähin velvollisuus. Eli komission ja neuvoston pitää nämä kannat aina toimittaa. Työnantajat ja työntekijät ovat sopineet, että kaikki, mikä on komission ehdotuksessa, siinä vain laitetaan paperille kaikki se, mitä on jo tehty viime vuosina. Eli kyse on jo olemassa olevista käytänteistä. Sitten tarkistuksissa on kaksi kompromissia, A ja B. Kompromissi A liittyy Aldeen ja sosialisteihin. Eli tässä on yhdistetty kaksi eri tarkistusta. Ja toivoisin, että kansanpuolen vihreät ja sosialistit myöskin pystyvät tukemaan tätä kompromissia A. Sitten kompromissi B. Siinä on uusi elementti. Ja kansanpuolue ja sosialistit ovat eri kannoilla. Ja kyse on Euroopan parlamentin roolista, eli onko parlamentilla oikeus olla mukana huippukokouksissa. Sosiaalisten mukaan pitäisi lähettää parlamentin valtuuskunta sosiaalisen huippukokoukseen, mutta työntekijät eivätkä työnantajat hyväksy tätä ehdotusta. Aika on hyvin vähän ja nyt haluttaisiin hyödyntää tämä aika tehokkaammin, joten sosialistit eivät tue meidän kantaamme kansanpuolueessa. Kuka sitten on mukana huippukokouksessa? Puheenjohtajavaltion ministerit ja kaksi seuraavaa puheenjohtajavaltiota. Tämä on ihan hyvä, mutta me katsomme, että kyse on kuitenkin lähinnä työmarkkinaosapuolten välisestä vuoropuhelusta. Eli välttämättä ei pitäisi lähettää kokonaista valtuuskuntaa parlamentista. Ja henkilökohtaisesti en katso, että olisi mitenkään hieno ajatus lähettää parlamentista valtuuskuntaa, koska tämä koskee työmarkkinaosapuolia. Jos työntekijät ja työnantajat eivät halua kutsua parlamentista valtuuskuntaa, niin emme pidä sitä yrittää väkisin saada läpi. Se on heidän huippukoksensa, heidän vuoropuhelunsa ja he saavat päättää. Eli tämä on siis sosialistien ehdotus. Tässä puhutaan parlamentin valtuuskunnasta, jonka pitäisi saada kutsu, eli se olisi siis pakollista, ja minä en ole samaa mieltä tästä. No niin, selitin siis, että tämä nyt ei ole meidän höppokokouksemme. Meidän pitää antaa työmarkkinaosapuolten päättää omasta huippukokouksestaan, omasta vuoropuhelustaan. Heidän pitää antaa päättää niin kuin he haluavat. He voivat kutsua ketä haluavat ja heitä ei pidä pakottaa kutsumaan parlamentin valtuuskuntaa huippukokoukseen. Tietysti jos on mukana huippukokouksessa, niin sillä on etunsa meille. Olisi hyvä nähdä, millä tavalla huippukokous sujuu, mutta tämä on siis työmarkkinaosapuolten välinen huippukokous ennen kaikkea. Sitten Becker on tehnyt tarkistuksen, jota en puolla – Siinä puhutaan työnantajien työntekijöiden edustuksesta. Ja mielestäni meidän roolimme ei ole päättää, montako edustajaa saa osallistua huippukokoukseen. He saavat itse päättää tästä. Heillä on omat menettelynsä. Tämä on toiminut hyvin, eli en tue Beckerin tarkistusta. Muuten olemme varmaan aika pitkä pitkälti samoilla linjoilla, eli varmaan äänestyksessä ei ole mitään suurempia ongelmia. Dank. Hyvä, suuret kiitokset äh, parahin kollega Öri. Nyt vuorossa ovat varjoesittelijät. SD-ryhmän varjoesittelijä on äh, pela Palahino. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair, again. And, um, uh... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, teemme yhteistyötä tässä asiassa. Tänä aamuna esimerkiksi meillä oli kovin hedelmällinen kokous ammattiyhdistysliikkeiden kanssa. Ja meille kerrottiin myös työmarkkinaosapuolten tarpeista EU-politiikassa, joten minä viittaisin siihen, mitä edustaja Jori juuri totesi, tästä tarkkailija-asemasta, jota vaadimme. Mehän sanon, että työllisyysvaliokunnan puheenjohtajalla olisi tarkkailija-asema tässä huippukokouksessa. Asia on meille tärkeä, varsinkin tämä kompromissitarkistus, jossa ei ole valiokunnan puheenjohtajalla tarkkailija-asemaa. Ja nyt vaikuttaa siltä, että me olemme tässä muuttamassa kantaamme. Me keskustelimme asiasta, parlamentin roolista ja politiikan kehittämisestä. Ja kun katsotaan tätä meidän vastuutamme työllisyyskysymyksissä ja sosiaalipolitiikassa, Ja näin tarvitsemme sitä tarkkailijasamaa tuonne huippukokoukseen, mutta toisaalta esimerkiksi on toinen asia, jota ei ole tuettu, viittaus komission kolmikantaa huippukokouksen ja mahdollisuuteen ottaa mukaan tähän eurooppalaisen prosessiin ähm, työmarkkinaosapuolet. Sillä työmarkkinaosapuolet nimenomaan tietävät, mitä todellisuudessa mm, vaikutuksia näillä eri toimenpiteillä on. Näiden keskustelun seurauksena uskon, että voisimme ehkä löytää kompromissin näistä kysymyksistä, jotka juuri mainitsin, sen sijaan, että ne nyt vain jätettäisiin tällaiseksi. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, myöskään että äh, äh, varjostelija Harkin on paikalla kyllä on. Herra Mankin haluaa vielä puheenvuoron, mutta katsotaan ensin nämä varjoesittelevät, esittelijät Harkinteli ja niin edelleen eivät ole paikalla, joten varjo esittelijät varmaankin seuraavat kokousta suoraan toimistoistaan, joten puheenvuoron saa tässä vaiheessa herra Mann, olkaa hyvä. Kiitos. Minun mielestäni on aina parempi olla Äh, livenä paikalla, siksi olenkin täällä. Minä haluaisin vedota vielä demareihin, äh, että tehtäisiin kompromissi. Joko ollaan tarkkailijoita tai ei olla, niin se nyt on aika hankalaa Kaikissa Euroopan parlamentin päätöslauselmissa olemme aivan oikein korostaneet työmarkkinaosapuolten roolia ja sitä, että jos he tekevät sopimuksen, niin heidän välisensä sopimus on meille aina voimassa, joten me olemme tässä antaneet paljon pelivaraa. Ei minusta meidän tarvitse mitään tarkkailijoita tässä olla, koska eh, tapaamisten jälkeen aivan varmasti meille ilmoitetaan lopputuloksista ja menestyksestä ja tuolloin sosiaali- ja valiokunnassa aivan varmasti asiasta keskustelemme. Emme me minun mielestäni mitään tarkkailija jäsenyksiä siellä tarvitse. Usein käy niin, että, että luodaan joku tällainen järjestelmä, mutta sitten ihmiset eivät kuitenkaan mene paikalle eikä ole minkäännäköistä tilivelvollisuutta myöskään. Joten minun mielestäni meillä on tässä yhteinen pohja. Olen Xabairin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että emme mitään tarkkailijastatusta tarvitse. Kyllä meille lopputuloksista kerrotaan. Siis hyvänen aika, kyllähän työmarkkinaosapuolet ovat meidän ystäviämme ja meillä on hyvät pitkät yhteiset perinteet. Ei tässä tarvita mitään tämän tyyppistä kompromissia. Minun mielestäni Zabairin mietintö on oikein hyvä. Ja ensimmäinen kompromissitarkistus eh, EPPn ja vihreiden pitäisi kyllä sanoa, että hyväksymme tämän, koska siitä Demarien kanssa on neuvoteltu. Minusta tämä on kompromissi, jonka kaikki voimme hyväksyä. Kiitos. Minäpä vaihdan nyt kieltä englannin kielelle. Niin, eh, mm, Marian Haakin, me todella puhumme nyt tästä kolmikantaisesta sosiaalihuippukokouksesta kollegamme Örinne mietinnöstä. Ja nyt Marian, jos haluat käyttää puheenvuoron, saat puheenvuoron. Ole hyvä. Thank you very much. Apologies for my... Kiitoksia. Valitan, että tulin niin myöhään paikalle. Ensinnäkin minulla taitaa olla kysymys komissiolle. Kun luen tätä tekstiä, niin ja katson nyt kompromissi b Kun komission tekstiä luen, niin siinä sanotaan, että riippuen esityslistalta muut ministerit näistä kolmesta puheenjohtajamaltiosta tai kom- muut komission jäsenet voidaan kutsua paikalle. No kun sitä luken nyt englanniksi, niin ymmärtäisin siitä sen, että he osallistuisivat kokoukseen, koska sitä tämä sanamuoto tarkoittaa. Ja kysymykseni on se, että ovatko he paikalla tarkkailijoina vai osallistuvatko he itse asiassa itse kokoukseen? Olemme jo esittäneet tämän kysymyksen, emmekä ole mitään vastausta saaneet tähän mennessä. Ehkäpä tätä voitaisiin selventää, sillä sitten jos katsotaan tätä meidän ehdotustamme, kompromissiehdotustamme, tarkistuksen B, niin sitten puhuttaisiin siitä, että komission puheenjohtajakin osallistuisi, mikä merkitsi sitä, että hän ei olisi missään tapauksessa tarkkailijana, vaan osallistuisi nimenomaan kokoukseen, joten haluaisin tähän saada selvennyksen. Haluaisin kuulla, mitä komissio on sanottavana. Tähän mennessä en ole vielä saanut selvyyttä asiaan. Tämän lisäksi, kun sitten tämä sana tietää, niin minun näkemykseni on se, että jos uskomme että valiokunnan puheenjohtajan pitäisi olla osa prosessia, niin minusta sen ei tulisi riippua tästä itse esityslistasta, koska sehän koskee aina kasvua työllisyyttä. Siitä syystä tällainen sosiaalinen huippukokous on ylipäätään olemassa. Ymmärrän, että muut, muista ministeriöistä tulevat ministerit, vaikkapa valtiovarainministerit tai maatalousministerit tai muut komissaarit, jotka eivät suoraan vastaa työllisyys- ja sosiaaliasioista, heitä voitaisiin kutsua sitten esityslistan asioista riippuen paikalle. Mutta koska aina kysymys on tietysti yhteiskunnallisista asioista ja kasvusta, niin minun mielestäni kyseisen valiokunnan puheenjohtaja olisi aina siellä paikalla, ei pelkästään silloin, kun nämä asiat ovat esityslistalla. Toivottavasti tämä nyt tuli selväksi. Kiitoksia. Ehm. Suuret kiitokset Marian Haakin Nythän meillä on myös aikeissa tietenkin pyytää komissiota vastaamaan nyt tältä kysymyksenne ja toisaalta vielä selittämään meille tätä menettelytapaa. Minulle on ilmoitettu, että herra Jean-Paul Tricard on komissiosta paikalla. Eipä näytä olevan hän, vaan joku muu. Joka tapauksessa varmaankin siitä oikeasta yksiköstä, nimittäin yksiköstä, joka hoitaa näitä kolmikantaa asioita työmarkkinaosapuolten kanssa. Voisitteko esittäytyä? Jonka Busio, Unité Dialogue Social. Kiitoksia, Mieka Busio. Olen Jean-Claude Ricardin sijaisena tänään. Tämä kysymys, joka juuri esitettiin, vastaisin, että ei ole olemassa mitään varsinaista tarkkailijastatusta tässä päätöksessä, joka liittyy tähän kolmikantaiseen huippukokoukseen. Mitä tulee sitten ministeriöiden edustajiin, jotka ovat siellä sekä komission että neuvoston puolella, niin he ovat osana näiden kahden toimielimen valtuuskuntia. Eli nämä kaksi toimielintä päättävät itsenäisesti, kuka lähtee mukaan tähän huippukokoukseen. Eli toivottavasti tämä nyt hiukan selvensi kysymystä. Ja, um... mm, niin, minulla olisi kyllä vielä lisää kysymys, vaikka se nyt ehkä ihan tavanomaista olekaan, mutta mielestäni, kun tämä nyt on ikään kuin hiukan avoin kysymys, niin tulisi vielä tarkentaa, että tuliko tämä ymmärtää seuraavalla tavalla. Menettelyä ei voida saattaa päätökseen, koska Äh, yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Saksassa on äh, tilanne, äh, joka vie enemmän aikaa. Niin ja herra Öri, oliko teilläkin kysymys vai haluatteko vaan käyttää loppupuheenvuoron? Loppupuheenvuoron saatte tietenkin sitten. Mutta ehkäpä voisitte vielä vastata. Tuo menettelyasia on meidän päätöksellemme aika tärkeä, eli voisitteko hiukan vielä sitä meille paremmin valaista? Kiitos. Ähm. Kiitoksia. Niin tosiaan komission ehdotus tehtiin artiklan 351 pohjalta, eli parlamentin hyväksyntämenettely. Ja tässä on mukana tietyt maat, yhdistynyt kuningaskunta ja Saksa. Siellä tarvitaan sisäinen ratifiointi. Ja yhdistyneen kuningaskunnan osalta se saattaa kestää aika pitkään, jos nyt oikein olen ymmärtänyt, niin ainoastaan yksi lakiehdotus tehdään vuodessa. Ja siinä on sitten koottu yhteen kaikki ehdotukset, jotka pohjautuvat artiklan 351 pohjalle. Ja yhdistyneessä kuningaskunnassa tähän saattaa mennä useampi kuukausi. Ja Saksan tilanne on sama. Tästä syystä nämä kaksi maata eivät pysty sitä nopeasti ratifioimaan. Äh, Suuret kiitokset ja nyt äh, esittelijämme Jaba Öri saa loppupuheenvuoron. Kiitoksia. Tiedän, että ratifiointiprosessi on erilainen, emmekä pysty siihen vaikuttamaan, se on selvää. Täytyy kuitenkin muistaa, että kyse on muutoksesta, teknisestä muutoksesta, eli nyt paperille pannaan käytäntö, jota on noudatettu tietyn aikaa. Eli me vain teemme muodolliseksi sen, mikä on ollut jo käytännössä ollut olemassa. Työmarkkinaosapuolet tukevat komission ehdotusta, koska tällä tavalla muodollistetaan kaikki se, mitä on jo käytännössä tehty vuosikausia. Eli suuria muutoksia ei ole tiedossa. Ja sitten oma tarkistukseni jos katsotte viimeistä virkettä, siinä todetaan, että esityslistan mukaan muitakin ministereitä saatetaan kutsua paikalle. Ja ehkä voimme sitten lisätä työllisyysvaliokunnan puheenjohtajan Euroopan parlamentista. Mutta työmarkkinaosa puolilla on viimeinen sana. Eli työmarkkinaosapuolet voivat kutsua muitakin näihin huippukouksiin, kuten tämän valiokunnan puheenjohtajan, koska jos tästä tehdään pakollista, niin silloin kyse ei enää ole kolmikantaisesta huippukouksesta, vaan siellä on sitten neljä tahoa. Ja se nyt ei ole tavoitteena. Meidän omat prosessimme, jotka liittyvät tulosten julkistamiseen, eli ei meidän tarvitse siellä välttämättä olla mukana. Työmarkkinosapuolet ovat siellä ja esityslista varmasti heijattelee sitten eurooppalaista Euroopan neuvoston huippukokousta. Eli varmasti samoja asioita siellä käsitellään. Eli ei ole mikä pakko olla mukana. Työmarkkinaosapuolet päättävät omasta esityslistastaan ja omista vieraistaan tässä huippukouksessa. Ja, vielen dank. Äh, Kiitos. Näin tämä esityslistan kohta on käsitelty. Huomenna toimitetaan äänestys ja todennäköisesti täysistuntokäsittely on sitten maaliskuussa odotettavissa. Ja nyt parhaat kollegat, siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Siitäkin toimitetaan äänestys huomenna ja tänään on tilaisuus käydä asiasta vielä keskustelua. Kyseessä on Jutta Steinrukin lausuntoluonnos, joka liittyy sisävesiliikenteeseen. Ja nyt Jutta Steinruk voi lyhyesti esitellä meille tämän asian ja tämän jälkeen sitten varjoesittelijät saavat puheenvuorot. Jutsa. Kiitos Elisabeth. Aivan ensin haluan kiittää varjoesittelijöitä. Me olemme tehneet hyvin tiivistä ja erittäin rakentavaa yhteistyötä. Palaisin keskustelun, jonka kävimme, kun puhuimme taustalla olevan valiokunnan tarkistuksista. Meistä hän ei oikein ollut sopiva tai oikeastaan minua syytettiin siitä, että pyrin rahastosta, joka on ympäristörahasto, tekemään sosiaalirahaston. Ja lainaisin nyt komission ehdotusta sen artiklassa kahdeksan, äh, artiklan kahdeksan äh, asetustekstin toimet liittyvät vain sosiaalisiin toimiin, mutta niitä voidaan laajentaa kattamaan myös koulutustoimet, alan järjestäytyneisyyden parantamistoimet sekä ylipäätään parempien toimintaedellytysten luominen. Minä en todellakaan tätä rahastoa ole siis lähtenyt uudelleen ohjaamaan, vaan kun me olemme vastuussa tuosta artiklasta kahdeksan, olen työni sille pohjannut. Ja nyt olemme saaneet aikaan kaksi kompromissia. Kompromissi Aassa kyse on jatkokoulutusmahdollisuuksista tiedottaminen ja kompromississa B on kyse siitä, että yhtäältä sisävesiliikenteen harjoittajat, mutta toisaalta työntekijät, miehistön jäsenet tulee kattaa. Mielestäni on valitettavaa, että PP ja ALD eivät olleet valmiit tukemaan muita kompromisseja. Viime keskustelussahan me totesimme, että tiiviit suhteet työmarkkinaosapuoliin ovat välttämättömät ja mielestäni oli kyllä tärkeää, että että tämä meidän rahastomme rahoja voitaisiin käyttää sisävesiliikenteen tilanteen parantamiseen ja minun mielestäni tässä luonnollisesti työnantaja ja työntekijä osapuolta tulee tukea. Molemmathan kuuluvat työmarkkinaosapuolet, työmarkkinaosapuolet tietävät, minkälaisia tarpeita on ja tietävät ja tuntevat nämä tarpeet vielä molemmilta kannoilta – ja siksi olisi tärkeää käydä keskustelua yhdessä. Toivon, että tässä nyt onnistuin teille vielä lyhyesti valaisemaan, miksi me täällä työllisyysvaliokunnassa keskustelemme juuri tuosta sosiaalisesta ulottuvuudesta. Sehän perustuu tuohon artiklaan kahdeksan. Siksi toivon tukea näille tarkistuksille, joita olen esittänyt. Kiitos. Kiitos. Minäpä kerron, ketkä ovat varjoesittelijöitä Äh, David Kassa EPPltä. Häntä en paikalla näe. Mutta Danuta onkin saanut tehtävän äh, puhua David Kasan puolesta ja Danuta saa puheenvuoro, ole hyvä. Dziękuję Pani Przewodnicząca. On behalf, on behalf... Kiitoksia. Haluaisin kiittää edustaja Steinruckia tehdystä työstä ja siitä kompromissihengestä, jolla hän on lähestynyt näitä neuvotteluita. Me voimme tukea A- ja B-kompromissiehdotuksia, mutta EPP ei kuitenkaan tue muita tarkistuksia, jotka muuttavat tämän rahaston käyttötarkoituksesta tai soveltamisalaa. Kiitos. Vielen Dank, Danuta. Kiitokset, Danuta. Ajattelin, että sinulla oli omakin lehmä tässä ajassa, mutta tämähän tuli hyvin selväksi. Alde, Philip de Bakker, mutta hän ei ole paikalla, vaan hänen puolestaan äh, Philip Benen. Uh, I'm speaking on Niin minä puhun de Bakkerin nimissä. Hän halusi kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Hän järjesti varjoesittelyn kokouksen, jossa sovittiin kahdesta kompromissista. No, Schumacher ei ole ihan samalla niillä. Komissio teki hyvän ehdotuksen, eikä ole tarpeen muuttaa sitä paljoakaan. Komission ehdotuksessa on määritelty, milloin näitä sääntöjä voidaan soveltaa, mutta rahasto on aika pieni, resursseja ei ole rajattomasti, eli meidän täytyy olla hyvin tiukkoja. Meidän täytyy edistää vihertämistä ja alusten uuden aikaistamista. Tämä koskee 35 miljoonaa euroa ja EU on noin 10 000 sisävesialusta, joten jos se tasattaisiin, niin se olisi silloin vain 500 euroa kunkin isomman aluksen osalta. Sisävesi liikenteessä on kriisissä, meidän pitäisi varojen avulla tukea innovaatiota ja meidän pitäisi tehdä alasta houkuttelevampi nuorille. Jos tätä käytetään eläkerahastoinen se ei ole oikea kannustin, joten meidän täytyy varmistaa, että nopeasti saadaan aikaan sopimus, jotta se voisi astua voimaan mahdollisimman nopeasti. Näin sisävesialalle annettaisiin uutta pontta ja se olisi tehokkaampi ja vihreä tapa kuljettaa tavaroita tulevaisuudessa. Kiitos. Öm. Kiitos teille. Vihreiden varjoesittelijä olen minä ja kun muita varjoesittelijöitä ei ole, eikä kukaan muulle käyttänyt pyytänyt puheenvuoroa, voin vain todeta, että me olemme hyvin tyytyväisiä tähän lopputulokseen ja kompromissit saavat tukemme ovat hyvin pitkälti sellaisia, että niitä voimme todella tukea ja toivon, että huomenna äänestyksessä kaikki sujuu hyvin. Tämän verran halusin sanoa minä. Ja nyt puheenvuoro saa komissio. Herra Herra Teolo Kikkidis. Sie haben das Wort, bitte. Thank you very much, Madam Chair. Yes, the name... Kiitoksia. Seologidis on nimi. Onnistut oikein hyvin siinä. Ensinnäkin haluaisimme kiittää esittelijää erittäin perusteellisesta ja nopeasta työstä, kuten ehkä tiedätte. Transvaliokunta on samaa mieltä, kuten myöskin neuvosto. Ja nyt olemme jo ryhtymässä keskusteluihin, joiden tulisi mahdollistaa sopimukseen pääseminen jo tämän toimikauden aikana, jopa jo tuossa maalis-huhtikuussa. Arvostamme siis kovasti tehtyjä ponnistuksia. Komissio voi tukea kaikkia tarkistuksia, jotka liittyvät ilmasto- ja ympäristökysymyksiin, innovointiin. Olemme kovin kiitollisia tästä. Voimme myös tukea niitä tarkistuksia, jotka käsittelevät tietoa, vaikka siitä ei pitäisikään tehdä pakollista väliaikaista toimenpidettä. Koska jos näin tehdään, sitten se riippuu komissiosta ja sitten jos me emme toimi, niin koko toimiala odottelee meidän tietojamme. Tämä pitäisi olla yksi toimenpide, joka edesauttaa tilannetta, mutta sen ei tulisi olla mikään ennakkoehto. Sitten nämä omistajaoperaattorit suhteessa sisävesioperaattoreihin. Olemme sitä mieltä, että laajentaminen koskemaan kaikkia sisävesiliikennetoimijoita on niin laaja, että se hyödyntää myös niitä, jotka eivät alun perin olleet mukana rahastossa. Tätä täytyy siis selventää edelleen. Lopuksi se asia, jossa periaatteessa voimme hyväksyä, mutta emme sitä, millä tavalla se tässä on esitetty, koskee sosiaalirahaston luomista ja työmarkkinaosapuolten huomioon ottamista. Vaikka olemme samaa mieltä esittelijän kanssa siinä, että vaikka tässä kyseessä on kovin yhteiskunnallisesti myönteinen kysymys, niin jos se merkitsee sitä, että kapasiteetti alenee, eli että alukset lähtevät pois markkinoilta, niin silloin täytyy ryhtyä toimenpiteisiin niiden ihmisten kohdalla, jotka lähtevät markkinoilta. Sillä on siis kovin yhteiskunnallinen pohja. Tätä vahvistetaan edelleenkin, koska alkuperäinen ehdotus ainoastaan merkitsi sitä, että vain omistajat saivat hyötyä tästä, mutta nyt sitä on laajennettu niin, että kaikki aluksessa voivat siitä hyötyä. Eli jos alus otetaan liikenteestä pois, niin ei pelkästään sen kapteeni, vaan myös koko henkilökunta voi hyötyä tästä. Miksi pelkäämme sanaa työmarkkinaosapuolet? Meidän täytyy päästä sopimukseen työmarkkinasopuolten kanssa ja se on kovin aikaa vievää. Henkilökohtaisesti olen työstänyt pelkästään näitä työ- ja lepoaikoja sisävesiliikenteessä. Siihen on murahtanut seitsemän vuotta. Ryhdyimme myös muista liikennemuodoista keskustelemaan työmarkkinasopuolten kanssa vaikkapa esimerkiksi satamista vuonna 2006. Ja nyt meillä on ollut ensimmäinen kokous vasta viime vuoden lopussa, eli tähän kyllä kuluu valtavasti aikaa. Jos se asetetaan keskiöön ja ennakkoehdoksi sille, että avataan nämä pienet rajalliset varat, jotka tämän rahaston puitteissa ovat käytettävissä, monimutkaisti, monimutkaistaisi aivan turhaan tätä prosessia. Koko tämä järjestelmä on ollut voimassa vuonna 1999, eikä sitä ole koskaan käytetty. Siitä syystä meidän tulisi pyrkiä helpottamaan käyttöä. Hyödyntäen sitä, että tässä kyseessä on kovin yhteiskunnallispohjainen ehdotus ja emme yritä tehdä minkäännäköisiä monimutkaisia prosesseja sen ympärille. Tässä mielessä haluaisimme pyytää teitä pohtimaan näitä kantoja huomenna. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Vielen dank und zum Schluss. Suuret kiitokset ja lopuksi sitten vielä esittelijä Steinbrück. Olkaa hyvä. No, kiitos. Minun mielestäni työmarkkinaosapuolten rooli myös Euroopan tasolla on kumppanuuteen perustuva rooli ja kokemukset jäsenvaltioista osoittavat, että niin yritysten johdossa kuin yhteispäätöksessäkin ne maat menestyvät parhaiten, joissa työmarkkinaosapuolet tekevät yhteistyötä. Siksi ei nyt ollenkaan ole niin, että se sosiaali se työmarkkinaosapuolten ulottuvuus, jonka komissio haluaa tässä sulkea ulkopuolelle, antaisi varmaan äh, toisenlaisen näkökannan tähän asiaan myös varojen käytössä. Tehän viittasitte siihen, että kyse on paitsi äh, näistä ammattiharjoittajista myös äh, alusten miehistöistä. Ja olen vielä kiitollinen tästä viittauksesta siihen, että no niin kuin tätä rahastoa ei ole käytetty, niin siksi artiklaa 8 on sopeutettu, jossa komissio toteaa, että myös sosiaalinen ulottuvuus tulisi ottaa huomioon ja kattaa. Enkä minä usko, että tämä artikla 8 tulisi sitä tulisi käyttää sisävesiliikenteen ekologisoimiseksi. Ei, vaan me tulemme kyllä tämän oman kantamme puolesta toimimaan ja huomennahan se sitten nähdään äänestyksessä, kuinka tässä käy, mutta minun mielestäni tässä kyllä päästäisimme tärkeän tilaisuuden käsistämme, jos emme ottaisi huomioon myös työmarkkinaosapuolten kantoja. Kiitos. Kiitos. Ja nyt voimmekin tämän keskustelun tähän asiaan liittyen päättää. Niin kuin jo totesinkin, huomenna toimitetaan äänestys. Ja äänestys liikennevaliokunnassa toimitetaan 20. helmikuuta ja todennäköisesti viimeisessä huhtikuun täysistunnossa tämäkin asia on sitten esityslistalla. Seuraava kohta on kollegamme Serkasin kohta ja nyt annan hänelle tilaisuuden asettautua paikoilleen, jotta hän voi saada puheenvuoron. Kyse on työllisyydestä sekä Troikan roolina toimintojen sosiaalisista näkökohdista euroalueen ohjelmamaiden näkökulmasta. No niin, kollega Serkas, ole hyvä. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Paljonko minulla on puheaikaa? Koska puheenjohtaja Beres lupasi minulle, että tällä kertaa kävisimme vähän pidempää keskustelua kuin viimeksi. ja Kymmenen minuuttia, selvä. No niin, eli sitten täytyy... Aluksi haluaisin kiittää valiokunnan sihteeristöä, mutta kaikkien poliittisten ryhmien sihteeristöä, sihteeristökollegoitani, varjoesittelijöitä. Tämä on ollut hyvin pitkää työtä. Tässä on ollut yli reilusti yli 100 tarkistusta ja kompromissiakin on 30. Tämä on ollut hyvin pitkää työtä. Tästä on käyty paljon keskusteluita ja vastuksen kanssa. Meillä on välillä ollut hiukan hankalia hetkiä. Hyvänä portugalilaisena hän halusi voittaa espanjalaisen vuodesta 1385 on muistissa portugalaisten tappio, mutta me kaikki varmaan voimme olla nyt tyytyväisiä tähän. Muiden varjoesittelyiden kanssa hän on parantanut alkuperäistä ehdotustani. Tässä on paljon merkittäviä tekijöitä ja olemme onnistuneet siitä, että me kaikki olemme nyt tyytyväisiä. Mukaan ei ole otettu mukaan tarkistuksia, jotka liittyvät asioihin, joita käsitellään talous- ja rahasioiden valiokunnassa tai ulkoasioiden valiokunnassa, perusasia, perusopimusvaliokunnassa. Tämä koski nyt neljää maata. Oma maani Espanja ei kuulunut niihin, koska sen ohjelma on osittainen. Ja muissa EU-maissa on sitten muita ongelmia, jotka eivät johtuneet suoranaisesti työllisyydestä tai sosiaalikysymyksistä. Olemme välttäneet kansallisia keskusteluita neuvotteluissamme, koska joka puolella voitaisiin haluta käyttää sitten kansallisia kysymyksiä Eurooppa-vaaleissa. Ja tällä tavalla ei pidä käydä kansallisia keskusteluita, vaan pitää katsoa Euroopan laajuisia kysymyksiä. Sitten on kaksi kysymystä, jotka olivat ongelmallisia kompromissien osalta. Alkuperäisessä ehdotuksessa on todettu, että pelkästään Troika ei ole vastuussa, vaan kyse on finanssipoliittisesta tilanteesta, jota on huonosti hoidettu, ja täytyy ottaa tietysti tämä huomioon. Se ei ole minulle mikään ongelma. Ja sitten on myöskin täytynyt katsoa, millä tavalla on jaettu vastuuta Troikassa ja jäsenvaltioissa kun asia on käytiin monta kertaa läpi, niin sitten löysimme tasapainoisen kannan, jossa vastuuta jaetaan tasapuolisesti. Se näkyy A, B, C, D ja H kompromisseissa. Ja kompromissi D, se osoittaa, että Troika on laatinut ohjelmia demokraattisesti ja sitten täytyy katsoa onko ne hyväksytty täysin vapaaehtoisesti vai ei. Eli onko tästä tehty jokinlainen sopimus. Eli mikäli mä olisin kieltäytynyt näistä ehdoista, niin siitä olisi ollut kielteisiä seuraamuksia. No, Troikka valmisteli ohjelmat ja jäsenvaltiot sitten hyväksyivät ne. Ja sitten miten jaetaan näitä asioita, kun ajatellaan sopeuttamisohjelmia ja kriisiä, niin tämä on juuri talous- ja rahasioiden valiokunnan käymää keskustelua. Ja he varmaan sitten voivat kertoa, millä tavalla jaetaan nämä kriisin syyt, miten ne liittyvät aikaisempiin ongelmiin. Ja voidaan nyt päätellä, että lopputulos on katastrofi, kun ajatellaan työllisyyttä. Ja se on aiheuttanut esimerkiksi infrastruktuurien ja sosiaalisten kysymysten osalta merkittävää takapakkia. Ja nuoret ovat joutuneet nyt tilanteessa uhreiksi ja tässä on ryhdytty toimiin, jotka eivät liity talouden syklisyyteen. Ja esimerkiksi mehän näemme nyt, kuinka koulutetut nuoret eivät löydä työtä ja kuinka he lähtevät maastaan pois. Ja oli Reenille täytyisi todeta, että me tarvitsemme nyt kasvua talouteen. Ja ainakin kymmenen vuotta menee ennen kuin päästään samalle tasolle kuin ennen kriisiä. Eli tällainen päätelmä on tehty mietinnössä, eli että on erittäin tärkeää, että eurooppalaiset, jotka joutuvat tästä tilanteesta kärsimään, niin heidän osaltaan on tehty virheitä, vaikka tarvitteet olivat hyviä. Ja tästä on puhuttu esimerkiksi FD- ja I-kompromisseissa ei ollut tutkimuksia, sitä vähän improvisoitiin näissä ohjelmissa, eikä kuunneltu ihmisiä, joilla olisi ollut järkeviä mielipiteitä, jotta olisi voitu välttää näitä katastrofeja työllisyyden ja sosiaalikysymysten alalta. Mutta ei ole kysytty esimerkiksi Euroopan neuvostolta tai sosiaalisuuden komitealta, joka on neuvontava elin. Ja sitten on tällainen sosiaalikomitea, mutta mitään tahoa ei ole kuultu. Troikka teki päätöksiä ilman mitään tutkimuksia, mutta se olisi voinut miettiä hiukan, kuinka dramaattisia seuraamuksia sillä oli. Sitten EU:ssa on huomattu, että talous on hiukan alkanut elpyä, mutta ei ole mietitty, että meillä on rajoja, jotka liittyvät perusoikeuksiin, jotka liittyvät perussopimuksiin. Euroopan parlamentti on jätetty sivuun, kun tätä politiikan laadittu. Me emme ole mitenkään pystyneet vaikuttamaan tähän tekstiin tai oikaisemaan virheitä. Tässä on noudatettu todellista despotismia. Eurooppa ei ollut valmistautunut. Eurooppa ei epäonnistunut, vaan meillä ei ollut Euroopassa kapasiteettia vastata tähän tilanteeseen, mutta keskipitkä ja pitkä aikaväli menivät sekaisin ja aikataulut sitten tukahduttivat kasvumahdollisuuksia. Ja vaikka menoja ei leikattu, niin myöskin tulot ovat vähentyneet ja rakenteelliset alijäämät eivät ole kovasti parantuneet. Ja meillä on nyt kolme kertaa enemmän työttömyyttä kuin aikaisemmin. Hyvin paljon työllisyyttä on tuhoutunut. Ja myöskin työmarkkinavälinen vuoropuhelu on ollut lähes olematonta. Tämä on nyt suuntaa antava mietintö, tämä ketään vastaan. Ja kun katsomme näitä kokemuksia, joita meillä on virheistämme, niin ehkä tulevaisuudessa meillä saattaa olla kriisejä ja ehkä voimme pelastaa maita. Ja meillä saattaa olla hyvin samantyyppisiä tilanteita ja meidän täytyy nyt pitää huolta siitä, että sosiaaliset seuraamukset eivät tule niin dramaattisia kuin tällä hetkellä. No kompromisseista näette Asta G, ja sitten me olemme hyvin pitkälti samaa mieltä näistä ja neljä tai viittä asiaa pyydämme komissiolta. Ensinnäkin teetetään tutkimus. Täytyy nähdä nyt todellisuus. Meillä on eri elimiä, työllisyyskomitea, talous- ja sosiaalikomitea, kansainvälinen työjärjestö. Eli komission pitäisi nyt teettää tutkimus siitä, mitä on nyt tapahtunut Euroopan politiikassa. Kansalaiset ovat kärsineet, työntekijät ovat kärsineet, nuoret, sairaat. Mikä nyt on tilanne näiden sopeuttamisohjelmien jälkeen. Meidän täytyy nyt diagnosoida tilanne oikealla tavalla. Ja sitten kun meillä on diagnoosi, niin sitten komission pitäisi ryhtyä töihin. Ja sen tulisi auttaa niitä, jotka tällä hetkellä ovat erittäin kurjassa tilanteessa, jotta he pääsisivät takaisin tilanteeseen, jossa he voivat päästä taas työelämään. Näissä neljässä maassa tilanne on erittäin huono. Ja meidän täytyy jatkaa hyviä toimia, ja ne toimet, jotka eivät ole tehokkaita, niitä pitää sitten uudistaa. Ja sitten meillä pitää saada nämä ohjelmat päätökseen mahdollisimman nopeasti. Ilanissahan se onneksi jo saatiin päätökseen, mutta sitä pitäisi nopeuttaa, koska niillä on hyvin merkittäviä vaikutuksia. Ja meidän pitäisi käynnistää vaihtoehtoisia ohjelmia, joissa on näitä piirteitä. Niiden pitää olla eurooppalaisia ohjelmia, niiden pitää ottaa mukaan kaikki toimielimet, myöskin Euroopan parlamentti. Euroopan ulkopuolista eivät voi meille sanoa, mitä ehtoja meille liittyy, millaisia rakenneuudistuksia pitää tehdä tai millaista sopeuttamista pitää toteuttaa. Meillä pitää olla ohjelmia, joissa on eurooppalaista rahoitusta. Meidän pitää kuunnella työmarkkinaosapuolia. Ohjelmissa pitää ottaa huomioon kaikki mahdolliset vaikutukset sosiaalisiin seikkoihin ja myöskin pitää kiinni kansainvälisistä sitoumuksista. Tämä raja, jota ei voi ylittää. Ei voida tehdä suosituksia esimerkiksi perusoikeuskirjaa vastaan, koska meillä on rajoja. Taloustieteilijät sanovat, että on rajoja. Ei voida rikkoa perusoikeuksia eikä kansainvälisiä sopimuksia. Ja sitten lopuksi. Me haluaisimme nyt kerta kaikkiaan tasapainotetaan eurooppalaista politiikkaa älykkäästi ja viisaalla tavalla, sosiaalisesti ja taloudellisesti. Neuvostossa pitäisi luoda euroryhmä, joka käsittelee työllisyys- ja sosiaalikysymyksiä, niin kuin meillä on euroryhmä liittyen euroon. Ja sitten lopullinen suositus. Me emme selviä kriisistä, ellei luoda työpaikkoja. Leikkauksista ei ole hyötyä, vaan meidän pitää saada tuloja, meillä pitää olla verotuloja, meidän pitää lisätä talouden kasvumahdollisuuksia. Meidän pitää tukea pk-yrityksiä, jotka ovat tuhoutuneet. Meidän pitää helpottaa luotonsaantia, jotta tuotanto ja kysyntä lähtevät nousuun. Meillä pitää olla kirjallisesti nyt elpymisohjelma, joka liittyy työllisyyteen ja joka tukee rakennerahastoja. Meidän pitää tukea aktiivista työllisyyspolitiikkaa ja meidän täytyy auttaa haavoittuvaisempia ryhmiä. Ja meidän täytyy tehdä sitä, mitä aloitettiin jo tekemään nuorisotakuun alalla koska jos Etelä-Euroopan maat menetään, niin, menetetään, niin siitä on dramaattisia seuraamuksia ja se vaikuttaa erittäin heikentävästi näiden maiden tulevaisuuteen. Kiitos. Pardon. Merci Alejandro Serkas. Euh, euh, Kiitoksia edustaja Serkas, joka on esittelijänä kolmikantaneuvottelussa. Nyt annan puheenvuoron varjoesittelijälle Regnen vastus on ensimmäisenä EPP Varjo ja sen jälkeen vain Harkin. Edustaja vastus, olkaa hyvä. Obrigada, senhora Presidente. Um... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä olen hyvin kiitollinen näistä ystävällisistä ystävyyden sanoista esittelijältämme Alejandro Serkkasilta – yhteistyömme sujui oikein mainiosti. Alussa oli tiettyjä ongelmia, koska ensimmäinen tekstiluonnos oli erittäin dramaattinen, suorastaan draaginen, kun ajatellaan tätä aihetta, jossa kuitenkin odotimme objektiivista ja rakentavaa mietintöä. Näin ollen neuvotteluissa oli tiettyä yskähtelyä alussa, mutta todella sitten tämän jälkeen me saatoimme rakentaa sillan kantojemme välille ja mm, sitten nuo hiukan myrkylliset tekstinosat saatiin poistettua. Ne nimittäin eivät ihan puolueettomia olleet. Ja näin äh, saimme sitten ehkä tällaisen rakentavamman, tuottavamman, äh, pedagogisemman lähestymistavan, joka äh, pikemminkin suuntautuu kohti tulevaisuutta. Tähän pyrimme, tässä onnistuimme. Nyt meillä on 32 kompromissitarkistusta, jotka EPP hyväksyy. Nyt eh, teksti on mielestämme realistinen ja objektiivinen, hyvin eh, rakentava luonteeltaan. Halusimme välttää sitä, että tässä vaan eh, tuomitaan Troikan toimet. Ja tämän lisäksi halusimme, että tämä mietintö olisi pikemminkin tuollainen pedagogisen realistinen tulevaisuuteen katsova teksti, jossa otetaan myös oppia menneisyydestä myös esimerkiksi rakenneohjelmien suhteen, jotka näissä neljässä ohjelman maassa ovat olleet käynnissä. Olemme tässä pyrkineet seuraamaan neljää päätavoitetta. Ensinnäkin se, minkälainen tilanne on näissä neljässä ohjelmamaassa oli ennen Troikan saapumista ja minkälaista apua maat ovat saaneet. Ja tämän lisäksi tietenkin maat itse ovat pyytäneet apua välttääkseen vararikon. Ei tässä nyt ollut suinkaan kyse mistään pakot muuttamisesta. Se oli ikään kuin linjana tässä tekstissä, ikään kuin ne maat olisivat joutuneet taipumaan ja alistumaan Troikan yksipuoliselle välin tulolle. Halusimme, että mietinnöstä tulee ilmi, että maat itse olivat joutuneet vararikon partaalle ja tuossa katastrofaalisessa rahoitustilanteessa joutuivat pyytämään apua. Tätä varten sitten käynnistettiin ohjelma, jota voidaan toteuttaa eri jäsenvaltioissa. Ja näin mm, saatiin parannuksia myös hallintoon ja saatiin säilytettyä terveys- ja koulutuspalvelut, saatiin palkat maksat, maksettua ja niin edelleen. Ilman ohjelmia tämä ei olisi ollut mahdollista ja tämän halusimme tässä tekstissä tuoda esiin ja halusimme todeta, että sosiaalinen tilanne oli varsin epä, tasapainoinen jo siinä vaiheessa, kun Troikka vasta saapui paikalle. Ja ilman näitä sopeutusohjelmia, joita Troikka vaatii, tilanne olisi voinut päästä pahenemaan entisestään. Ja sen sosiaaliset seuraukset olisivat olleet entistä pahemmat. Tämäkin meidän täytyy sanoa. Mm. Työllisyysvaikutukset ovat olleet katastrofaaliset työttömyysluvut erityisesti nuorten piirissä ovat aivan järkyttävät. Ja ennen kaikkea tämä johtuu siitä, että ohjelma mailla oli niin kovin vähän aikaa ohjelmien täytäntöön panemiseen, mutta ei sitä voi myöskään noin vain sanoa, että kielteiset vaikutukset, jotka jäsenvaltioille on tästä tullut, ovat nyt johtuneet, johtaneet äh, tilanteen pahenemiseen. Kuitenkin nyt on kuultu jo ensimmäisiä hyviäkin uutisia. Työttömyys on laskemaan päin ja tämä johtuu niistä rakenneuudistuksista, jotka on saatu toteutettua. Ja sekin täytyy todeta, että joissain jäsenvaltioissa, kuten esimerkiksi Portugalissa, on vastoin kuin muissa erityisesti haluttu suojella kaikkein heikommassa asemassa olevia väestöryhmiä, kuten vaikkapa eh, sellaiset e-, eläkeläiset, joiden eh, eläkkeet ovat hyvin, hyvin pienet. Joten me olemme pyrkineet suojelemaan näitä kaikkein heikoimpia ryhmiä ja olemme huolehtineet siitä, että työmarkkinoiden välinen osapuoli on pysynyt käynnissä. Joissa jäsenvaltioissa esimerkiksi tähän on kovasti kiinnitetty huomiota. Ja neuvottelupöydissä myös suurimmat ammattiliitot ovat olleet mukana ja ovat antaneet sitten oman panoksensa näille välttämättömille rakenneuudistuksille. Haluaisin todeta, että Euroopan toimielimet joutuivat kohtaamaan kriisin, joka oli aivan ennen näkemätön. Eli toimintaolosuhteet olivat täysin uudenlaiset ja tämän lisäksi vaadittiin käytännössä välitöntä toimintaa ja välit välttämättömiä ratkaisuja kriisin päihittämiseksi. Ja e, e, eurooppalaisilla toimielimillä ei ollut tätä varten välineitä, ja silti ne löysivät e, hyvän toimintatavan vielä suuremman vahingon estämiseksi. Ei edes ollut oikeus perustaa kun tarvittiin hyvin nopeita toimia ja tässä Euroopan parlamenttikin on ollut tietenkin mukana. Ja tässä sitten äh, ohjelmien äh, ollessa jo käynnissä on tarvittu vielä lisää hienosäätöä ja hyvin rohkeasti myös kansalaiset ovat nämä ohjelmat ottaneet kuitenkin vastaan. Joten tämä lopullinen teksti on mielestämme oikein hyvä, oikeudenmukainen, eikä niin ideologinen, äh, huomattavasti realistisempi kuin alkuperäinen tekstiehdotus. Siksipä minun poliittinen ryhmäni EPP mielellään antaa tukensa tälle tekstille mietintöluonnokselle. Kahden suurimman poliittisen ryhmän yhteistyö oli oikein rakentavaa. La parole est à Marianne Harkin, shadow rapport. Kiitos Ten Harkin, varjosittelijä ja sitten Cornelissen. Harkin, olkaa hyvä. Thank you very much. And for... Kiitoksia kovasti. Kiitoksia ensinnäkin esittelijälle tehdystä työstä ja halukkuudesta joka oli kyllä aivan poikkeuksellista yleisesti ottaen pyrkiä sopimukseen ja kompromissiin valiokunnassa. Minun mielestäni tämä on ollut kovin hyödyllistä ja haluan kiittää häntä siitä. Olemme keskustelleet asiasta lisää ja meillä on vielä ongelmia joidenkin kompromissien kohdalla, Muutama vielä niitä on jäljellä. Mainitsen niistä muutaman ja sitten muutama yleisluontoinen kommentti itse mietinnöstä. Kompromissi FF on edelleen ongelmallinen. Alakohta 5, jossa yksi suosituksista on se, että jos puhutaan työehtosopimuksista ja me tuemme niitä, tai tai neuvotteluista, niin ne pitäisi tässä ottaa huomioon. Mutta meidän mielestämme tässä asetetaan sellaisia vaatimuksia, joita ALDE yleisesti ottaen ei voi tukea. Tässä tietysti voisi olla ongelmia tämän eurooppalaisen työllisyyspalvelun kohdalla. Meillä on kansalliset sellaiset, mutta pääongelmana on se, että me emme ole jättäneet tätä työtösopimusneuvottelujen puitteisiin, vaan olemme esittäneet sen ennakkoehtona ja se ikään kuin vähän vaikuttaa tätä, missä työehtosopimusneuvottelussa on kysymys. Toiseksi kompromissi CC, jossa sanotaan, että vetoa EU-hun otan huomioon ne uhraukset, joita maat ovat tehneet tarjotakseen tukea arvion jälkeen, mukaan lukien riittävien rahoitusresurssien avulla silloin, kun se on asian kuuluvaa ja niin edelleen, niin haluaisin tietää, että miten, miten mieltä esittelijä on, että nämä riittävät rahoitusvarat, mistä ne tulevat, kun juuri on päätetty monivuotisesta rahoituskehyksestä eikä siellä nyt oikein näytä ylimääräistä rahaa kauheasti olevan ja kaikki on miltei korvamerkittyä, niin mistä hän, hänen mielestään nämä varat tulevat? Ja loppukommenttina tiedän, että, että tämä kompromissi Z vielä on tulossa, että odottelemme sitä. Tarkistus EEstä sitten lopuksi. Pyysimme esittelijältä, että tässä loppukohdassa Meillä oli siis sanamuoto, joka meillä oli aiemmin. Ja saataisiin, niin sitten olisi helpompi tukea. Sitä tiedän, että jotkut jäsenet edelleen pitävät ongelmasena ensimmäistä osaa. Mutta haluaisin tietää, että, että se heijastelisi sitä, mitä vuotoinen kasvuselvitys toteaa. Mutta muuten kyllä haluan kiittää esittelijää kompromissihalukkuudesta. Olen kovin kiitollinen siitä. Loput kommentit koskevat sitä, että tässä mietinnössä kysymys on Troikan toiminnasta. Me emme katso sitä, mitä aiemmin on tapahtunut, vaan mitä lopputulokseksi saadaan. Muistuttaisin siitä, että eri jäsenvaltioissa olosuhteet poikkeavat toisistaan. Vaikka jäsenvaltiot ovatkin pyytäneet apua, tässä mietinnössähän puhutaan esimerkiksi pakollisesta muutosta tai osa-aikatyöstä. Esimerkiksi omassa maassani meillä ei ollut muita vaihtoehtoja kuin pelastaa pankit 65 miljardilla eurolla. Sillä jos näin ei olisi tehty, niin tuo tartuntavaara olisi kyllä johtanut siihen, että muutkin Euroopan pankit olisivat sitten mahdollisesti romahtaneet. EKP vaati, että näin teemme. No kun sitten teimme, niin sitten saimme rahaa lainaksi 6 prosentilla, koska uudelleen pääomitimme pankit ja yhteisöllistimme lainan tai velat. Eli Tämä nyt vähän venyttää kyllä totuutta, mutta sen tilanteessa ollaan siinä, missä ollaan. Irlannissa kyllä pyrittiin olemaan oikeudenmukaisia niin, että ei enää olisi lisätty äh, epätasa-arvoa sosiaalijärjestelmässä, mutta valitettavasti OECDn äskettäiset kertomukset osoittavat, että kaikki niitä saavat kärsiä, kaikkein rikkaimmat ja kaikkein köyhimmät. Ne kyllä kaikkein rikkaavat pärjäävät, mutta kaikkein köyhimmät eivät kyllä tule toimeen. Näin kuitenkin tapahtui. Olen Regina Bastosen kanssa samaa mieltä, että jouduimme pyörimyskyn silmään ilman, että me tarvitti mitään ratkaisua. Se oli hyvin pitkälti seurausta siitä, että meillä oli valuutta, joka ei vastannut sen tarkoitustaan. Ja viimeinen kommenttini on, että tilanne ei ole vielä ratkaistu. Eikä tämä nyt ole mikään työllisyys- ja sosiaalisen valiokunnan asia, vaan talouskysymys. Mutta kun tässä nyt edelleen ollaan sellaisessa valuutassa, joka ei hoida tehtäviään, niin että joissakin maissa on valtavat ylijäämät, mikä merkitsee sitä, että muualle syntyy valtavia alijäämiä, niin minun mielestäni edelleen emme nyt ole ihan myrskyn silmässä, mutta olemme vain hitusen sieltä liikahtaneet. Vielä kerran kuitenkin kiitos esittelijälle. Merci beaucoup, Marianne. Kiitos, Harkin. Ja sitten Cornelissen, joka on vihreiden varjoesittelijä, ja sen jälkeen sitten Estrella. Thank you very much. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle. Meillä on ollut pari varjoesittelijöiden kokousta. Ne eivät ole kauhean helppoja, mutta viime kädessä mielestäni saimme aikaan kompromisseja, joita voimme valtaosin tukea. Olen Harkinin kannoilla hyvin monissa kohdissa. Ensinnäkin mitä tulee siihen, että avun pyytäminen ei ollut vapaaehtoista. Todellakin toivon, että tämä otetaan mukaan ainakin Ekon valiokunnan mietintöön – koska moni asia meni pieleen. Ja tässä täytyy vähän katsoa, että oikeita toimielimiä osoitetaan sormella. Ja varjoesittelyiden kokouksissa yksi vaikeimpia kysymyksiä oli löytää tasapaino, mitä tulee tiettyihin nimiin tiettyjen maiden osalta, ja että teksti pysyy yleisluontoisena, koska on kuitenkin näiden ohjelmamaiden välillä eroja. Ja lopuksi sanoimme, että joissain maissa tai valtaosamaista tai jotain vastaavaa monissa kohdissa, jos olisi nimetty yksittäisiä maita, niin se olisi ollut hiukan hankalaa. Portugalissa on vähemmän epätasapainoa kuin muissa, eikä niin paljon köyhyysriskejä kuin muissa maissa, niin silti lukujen tasolla tämä on hankala kysymys, koska on vaikea saada ajoissa luotettavia lukuja näistä asioista. Eli viimeisimmät luvut heijastelevat tilannetta kaksi vuotta sitten oikeastaan. Tämä on siis vaikeaa, mutta mielestäni pitäisi saada aikaan kriittinen mietintö Troikan suhteen koska kritiikkiin on syytä. Demokratian vastuullisuus ei ole ollut hyvää. Ja sitten eläkkeiden palkkojen laskeminen, sosiaaliset kysymykset. Kyse on rahoista, joilla ihmiset ostavat ruokaa ja maksavat vuokransa. Ja miten tämä politiikka on sitten vaikuttanut epätasa-arvoon ja työttömyyteen. On tärkeää, että tämä mietintö menee läpi, mutta meidän täytyy myöskin lähettää selkeitä viestejä. Tämä Ekon sisarmietintö on vähän kriittisempi Troikan suhteen ja että sen suhteen, miten Troikan toiminnot ovat rikkoneet ihmisoikeuksia. Ehkä meidän pitäisi katsoa hiukan toisen valiokunnan tekemää työtä ja katsoa, että olisimme samoilla linjoilla, mitä he sanovat, eikä meidän pitäisi olla vähemmän kriittisiä kuin heidän. Ja pyytäisin, että muutkin tukevat tarkistuksia 2, 1, 4, 2, 3, 5. Ja sitten se, mitä Harkin lopuksi sanoi, tasapainoista, jota tarvitaan EU-ssa. Yli jäämämaidenkin pitää ryhtyä toimiin supistaakseen ylijäämänsä ja tasapainottaakseen Euroopan taloutta. Ja tarkistus 240 on tehty juuri tähän tarkoitukseen. Se on erittäin tärkeä asia meille. Kiitos. Merci, Madame Cornelissen. Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten Estrella. Ja siihen sitten päättyy tämä puhujalista. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä todella kovasta työstä, jotta saadaan aikaan sopimus. Saatiin aikaan sopimus, ei se helppoa ollut, tiedän sen. Nyt teksti on hyvin tasapainoinen, se on myös hyvin realistinen ja jotkut tavoitteista, jotka esittelijä on ilmaissut, Mm, ovat tietenkin hieman muuttuneet, mutta nyt on kuitenkin tärkeää, että tuhansien kansalaisten todella traumaattinen kärsimys on tuotava esiin tekstissä. Monet menettivät työnsä, jotkut kotiinsa, jotkut yrityksensä ja hyvin, hyvin monet menettivät sosiaaliset oikeutensa sekä yhteiskunnalliset oikeutensa monien eläkkeet ja palkat vähenivät huomattavasti. Eli tässä todella ulkopuolelta pakotettiin ohjelmamaat kiristämään tilanne aivan niin pitkälle kuin mahdollista mitään kunnollista säästöpolitiikkaa ei ajettu, vaan mentiin aivan liian pitkälle. Ja kun ajatellaan asian tutkimusta, niin varmaan tässä kyllä vielä ekonomisteilla on paljon sanottavaa. Tässä Troikka on luonnollisesti vastuussa, mutta eihän Troikkaa voi syytää siitä, että kansallinen politiikka, kansallinen hallinto, kansalliset valinnat olivat vääriä ja johtivat tähän kriisiin. Omassa kotimaassani Portugalissa – Köyhien ja rikkaiden välinen sosiaalinen kuilu on kasvanut valtavasti, sosiaalista syrjäytymistä tapahtuu valtavasti ja sosiaalinen epätasa-arvo kasvaa. Ja nyt esimerkiksi terveydenhoitoon, tieteeseen, tutkimukseen, koulutukseen ei investoida lainkaan. Kaikki investoinnit ovat jäässä. Troikan välintulon jälkeen Äh, on käynyt niin, että maiden elpyminen tulee viipymään hyvin pitkään. Ja Troikan äh, toimista toipuminen tulee kestämään hyvin pitkään. 120 000 portugalilaista äh, lähti vuonna 2012 muille maille etsimään työtä ja meitä on kuitenkin vain 10 miljoonaa, joten tämä on hyvin suuri joukko viikko. ja voi olla, että nyt työttömyysluvut ovat hiukan laskemassa. Uusien työpaikkojen luominen on yksi juttu ja toisaalta sitten taas työttömyyslukujen vähentäminen on toinen juttu. Aktiivisen väestön määrä kerta kaikkiaan kutistui, koska ihmiset joutuivat lähtemään maasta, niin ei se välttämättä tarkoita sitä, että työpaikkoja on syntynyt. Ja ihmiset ovat menettäneet toivonsa Monet eivät enää edes etsi töitä. He ovat täysin toivottomia. Toinen e- esimerkki, joka liittyy nuorisotyöttömyyteen. Tilanne on todella hälyttävä. E, meillä e, oli aika alhainen työttömyystaso ja se on siis räjähdysmäisesti noussut erityisesti nuorten kohdalla ja meidän täytyisi nyt kantaa se vastuu, joka meillä on äänestäjillemme, enkä minä nyt todellakaan halua tässä kaunistella totuutta, kertoa, että tästä tulee kuin ruusulla tanssimista. Kyllä Troikan toimet ovat olleet hyvin kielteisiä ja tuhoavia. Ja kun katsotaan nuorten nuorisotyöttömyyttä, joka on Euroopankin areenoilla jatkuva puheenaihe, niin toteaisin, että nuorille täytyy antaa toivoa, että he uskoisivat tähän Eurooppaan. Tämä luottamus, sen palauttaminen on äärimmäisen tärkeää. Kiitoksia lopuksi vielä esittelijä Terkas. Bueno, pues, muchas gracias. Kiitoksia kaikista kommenteista. Niistä, jotka olivat myönteisiä ja niistäkin, jotka olivat hiukan kriittisiä. Ja näin kyllä, että kritiikkiinkin on aihetta. En tietenkään toivonut, että kaikki ajatukseni, jotka ovat ehkä vähän kovempia kuin mitä Harkin tai Regina sanoivat, niin kompromissit, joista nyt puhuin, ovat sellaisia, joissa on pienin yhteen nimittäjä, joiden pohjalta on saatu aikaan sopu. Sitten on vielä muita tarkistuksia ja huomenna sitten nähdään näitä eri tarkistuksia, eri sävyjä, joita sitten voidaan tukea. Ja olen tietysti valmis tukemaan vihreiden kolmea tarkistusta. Mutta esittelen, minun pitää nyt katsoa, että tarkoittaisiko nämä, näiden tarkistusten hyväksyminen, että kompromissit pitää rikkoa. No sitten Reginalle vielä sanoisin, että en nyt halua käydä keskustelua, joka ei olisi realistista ja rakentavaa. Meillä on hiukan erilainen näkemys näillä kahdella portugalilaisella edustajalla – ei ole mitään hyötyä, jos käydään portugalilaista keskustelua, kreikkalaista keskustelua, irlantilaista keskustelua ja kyproslaista keskustelua. Meillä on yhteisiä elementtejä näissä vastauksissa ja yhteisiä ratkaisuja. Joskus on viitattu joihinkin ratkaisuihin ja sitten piti valaista niitä joillain esimerkkeillä, mutta emme ole toimineet maakohtaisesti, koska se olisi ollut turhaa. Sitten on tehty ehdotuksia ja joku tarkistus, jossa puhutaan suorista työpaikkojen häviämisistä näissä neljässä maassa, jopa 15 prosenttia työpaikoista on hävinnyt, niin viimeiset tiedot nyt tosiaan osoittavat, että tilanne on hiukan parantunut, kun katsotaan työpaikkojen määrää. Me olemme ottaneet yhtä Eurostatin ja tosiaankin on hiukan nyt elpymistä työllisyyden osalta. Tämä nyt ei ole mikään tendenssi, mutta tilanne nyt on tämä, ja haluan nyt rauhoittaa Estrelaa, koska mietinnössä on hyvin täsmällisesti todettu, että ei pidä sekoittaa työttömien määrää työpaikkojen määrään. Työpaikkojen määrä on tärkeä tieto, koska se, että maasta lähtee paljon ihmisiä maan ulkopuolella, niin se vääristää näitä tietoja. Ja tilastotiedot eivät heijastele todellisuutta. Portugalin tapauksessa ja Kreikan ja Kyproksen tapauksessa on hiukan nyt tapahtunut parantumista. Ja täytyy katsoa, että jos tilanne on tämä, jatkuuko se näin vai pitääkö sitten käyttää tämän saman numero sijasta sanaa taso. Meidän täytyy tosiaan nyt keskustella ihan faktoista. Ja lopuksi vielä sanoisin siitä, mitä Harkin sanoi. Ja olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Hänen maansa on joutunut kärsimään hyvin paljon, kun ajatellaan valtion velkaa. Se on ollut valtava taakka pankkien tilanne Iranissa. Ja irlantilaiset ovat joutuneet maksamaan sitten muiden virheistä. Ja siksi tilanne on nyt hyvin hankala ja onneksi se nyt alkaa pikkuhiljaa parata, mutta ymmärrän kyllä hänen huolenaiheensa. Hänen tarkistuksensa, no meillä on liberaalien kanssa sopimus, mutta joistain asioista sopua ei saatu aikaan. Ja kompromississa FF puhutaan, emmekä halua poistaa tätä ensimmäistä virkettä, jossa sanotaan, että otetaan huomioon se, miten nämä tasot saattavat muuttua, koska kaikissa maissahan nyt kärsitään valtavasta paineesta, joka liittyy sisäiseen devalvaatioon. No, meillä on yhteisvalta, jota ei voi devalvoida, joten ratkaisu on se, että lasketaan palkkoja, jotta kilpailukyky säilyy. Ja tämän seurauksena nämä palkkojen rajut leikkaukset ovat sitten leikanneet kysyntää ja se on sitten haitanut yrityksiä. No jos kaikilla olisi myönteistä vientiä, niin ei mitään, mutta 89 prosenttia maista on riippuvaisia sisäisestä kysynnästä. Ja viiden ajan, viiden vuoden ajan on sisäinen kysyntä heikentynyt. Meidän täytyy todeta, että onko kyseessä palkkaongelma vai velkaongelma vai kysyntäongelma. Ja nyt meidän täytyy sitten parantaa palkkatasoa. Ja tässä on nyt suunnanmuutos tulevaisuutta silmällä pitäen. Ja olemme ottaneet huomioon puolet tästä FF-kompromississa, mutta toista puolta ei. Sitten mistä saadaan resursseja, jotta voidaan pelastaa niitä, jotka ovat joutuneet köyhyyteen, jotka ovat menettäneet kykynsä ostaa lääkkeitä. No vastaukseni on hiukan uskalias, koska on tiettyjä henkilöitä Troikassa, komissiossa, Ekofinissa, jotka ovat löytäneet yli 500 miljoonaa pankkien pelastamiseen. No, olisiko mahdollista nyt löytää muutama sata miljoonaa, jotta voidaan pelastaa portugalilaisia tai kreikkalaisia lapsia? No, sitten tämä sana riittävä tässä kompromississa on johtanut tiettyyn hämmennykseen, mutta meidän pitää varmistaa se, että näissä maissa ponnistellaan, jotta voidaan auttaa niitä, jotka ovat menettäneet kaiken. Se nyt on vähintä. Meidän pitää varata siihen resursseja, meidän pitää torjua lasten köyhyyttä, meidän pitää palauttaa koulutus ja terveydenhuolto entiselle tasolle. No mistä rahat sitten saadaan, se ei ole mikään pikkukysymys, mutta jos kriis, talouskriisiin on löydetty varoja pankkikriisiin, niin varmasti löydetään varoja, jotta voidaan käsitellä tätä poliittista ja sosiaalista kriisiä Euroopassa. Ja sitten EE-kompromissi. Tämä on hiukan ongelmallinen, koska tästä on paljon keskusteltu, ja tämä on mielenkiintoista. EPSCO-neuvostossa ja ECOFINissa pitää tarkastella näitä kysymyksiä. Ja Ollerien ei ehkä tästä pidä, ehkä Andoria hiukan enemmän, koska systemaattisesti me olemme olleet tuhkimo, ja nyt on sitten nähty, että epsco neuvosto ei ole kuultu. Eli nyt puheenjohtaja sanoisin, että en tiedä, onko tämä vähemmän tai enemmän kriittinen mietintö kuin Ekonin mietintö. Norgina Pastos on siellä ja muitakin kollegoita. Eli ehkä ehkä me espanjalaiset olemme tällaisia suoria ihmisiä ja te olette vähän pehmeämpiä, ymmärtäväisempiä. Teillä on jotain, jota meillä ei ole, mutta ei tämä ole mitään äärikannan esittämistä ja olen maltillisempi kuin vaikka karas. Minua ei huolistuta se, olenko äärimmäinen vai maltillinen. Minun poliittinen urani on loppuvaiheessa, mutta tulevina vuosina en haluaisi, että kansalaisten ja EUn toimielinten välinen kuilu kasvaa. Toimielimet ovat toimielimet niin kuin pankit ja kuin äitipuolet, henkilöt, jotka eivät ole ollenkaan ajatelleet kärsiviä ihmisiä. Eli meillä pitää olla mietintö, josta on hyötyä tulevaisuudessa, jotta ei toisteta samoja virheitä. Ja ehkä Regen vastaus voi pehmentää tätä mietintöä minä olen valmis olemaan vähemmän tiukka ja vähemmän kova näissä lausunnoissani. Kiitos. Kiitoksia esittelijä. Tämä sitoutuminen on pantu merkille ja tästä äänestetään huomenna työllisyysvaliokunnassa. Ja tämä menee sitten täysistuntoon maaliskuussa. Sitten ehdottaisin että siirrymme seuraavaan kohtaan kahdeksan. Eli vastuuvapauskysymykset. Ensimmäinen EUn yleinen talousarvio. Meillähän on nyt yhteiskeskustelua kaikista vastuuvapausmietinnöistä, eli EUn yleinen talousarvio, sitten lausunnot, jotka liittyvät EUn erillisvirastojen toimintaan 2012. Sitten kohta 10 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus. 11 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö. 12 Euroopan koulutussäätiö ja kohta 13 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto. Eli näiden vastuuvapauskysymysten osalta valmistelija on Pervanche Beres, joka nyt tänään ei ole paikalla. Ja häntä edustaa Serkas. Eli Serkas, olkaa hyvä. Kiitoksia, yritän puhua lyhyesti. Olen tosiaan tässä Rova eh, Peresin puolesta ja haluan eh, näitä kaikkein tärkeimpiä asioita korostaa. Ensinnäkin Rova Peres lähettää terveisensä. Hän ei tänään mitenkään päässyt paikalle ja haluaakin kiittää yhteistyötä työstä kaikkia, jotka ovat yhteistyötä tehneet näiden vastuuvapauslausuntojen suhteen. Ne todella on tarkoitus hyväksyä huomenna. Ja Rouvan peressä ehdottaa kolmea kompromissitarkistusta. Ensinnäkin tuohon komission vastuuvapauskohtaan. Siinä on itse asiassa Saba Orin ehdotus, jossa puhe oli siitä, että pyrittäisiin kustannusrakennetta tehostamaan, yksinkertaistamaan. Tämä ei mitenkään ole ongelmallinen. Kyse on paremmasta hallinnosta. Lisäksi hän haluaisi ehdottaa kompromissitarkistusta yhdistää kaksi, kolme ja neljä tarkistukset Gutierrez Prietolta, Zabaurilta ja Marian Harkinilta. Nä, tässä tunnustetaan virastojen välisen yhteistyön merkitys. Näinhän on viime vuosina tehnyt. Niillä on yhteisiä tutkimushankkeita, ne kehittelevät yhteistä metodologiaa ja niin edelleen. Nämä neljä eri virastoa ja tietenkin toteuttavat parhaita käytänteitä, jotka ovat hyväksi osoittaneet osoittautuneet ja näin voidaan todella parantaa myös virastojen tehokkuutta. Ja lopuksi Rova Peres haluaisi vielä ehdottaa tarkistusta, joka on hiukan selventävä, se liittyy SEDEFOPiin, nimittäin tietyt tilintarkastustuomioistuimen huomiot tilintarkastustuomioistuin on havainnut, että operatiiviset kustannukset, toimintakustannukset CDFOPissa ovat olleet hyvin korkeat. Kuitenkin tässä tämä on hyvin tekninen asia, eikä valmistelijamme mitenkään pyri kyseenalaistamaan keskuksen tehtäviä tai tehtävää. Ja siksipä pyydettäisiin, että Öri ehdotuksessaan, jossa hän toteaa request, pyytää, että pantaisiinkin sana ask tämän tilalle, pyytää hiukan pehmeämmin, että kyse ei suinkaan ole mistään vaatimisesta, että tämä on hieman kohteliaampi sanamuoto, eikä mitenkään aseta kyseenalaiseksi tämän viraston rahoitusta. Kiitoksia. Kiitoksia. Saba Öri, EPPn varjoesittely, olkaa hyvä. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony. Miután a múltkor mindent jószerével... Kiitoksia. Käsittääkseni viime kerralla keskustelimme kaikista tärkeistä kysymyksistä, joten puhun nyt lyhyesti. Tarkistukseni niin vaikuttaa, että osa siitä on sellainen, että se voidaan hyväksyä, mutta jotakin näkemyseroja vielä on. Ja katsotaan sitten, mitä äänestyksessä käy. CDFOPista sitten mehän keskustelimme tästä tarkistuksesta ja vaihdoimme siinä e-mailin. voimme korvata tämän sanan request sanalla ask. Se sopii minulle. Eli tuo sana voidaan vaihtaa. Voin hyväksyä ehdotuksen. Ja näin kompromista voidaan äänestää. Kiitoksia. Je répète pour monsieur Serkas. Eli, eli tämä muutos voidaan hyväksyä. Kiitos ja seuraavaksi Hakin. Alden varjoesitteli. Ähm. Kiitoksia. Voin puhua tästä lyhyesti, kuten Öri, koska näistä tärkeimmistä kysymyksistä puhuttiin jo edellisessä kokouksessa ja sovittiin kompromisseista, eikä millä oikeastaan ole mitään lisättävää, kaikki on kunnossa. Merci, ah, Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Serkas pani merkille liberaalien ja EPP-välisen sopimuksen ehdotuksestanne. Eli tämä keskustelu päättyy tähän. Äänestys toimitetaan siis äänestys talousarvion valvontavaliokunnassa 17. maaliskuuta ja tämä on sitten huhtikuun täysistunnossa. Sitten nyt tauko. Un instant de suspension. Eli nyt pieni tauko. Stanoka saattaa olla saavumassa, koska seuraavaksi vuorossa on kohta 14, eli yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestäminen. So, dear colleagues, we can start again um, and we go to the... Hyvät kollegat, nyt jatketaan kohta 15. Esityslistalla ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi. Tietojen direktiivien muuttamisesta merenkulkijoiden osalta. Kyseessä on 18 tarkistusta jotka on esitetty. Annan puheenvuoron välittömästi edustaja Ronzulille. The floor is yours. Grazie, grazie a tutti, grazie anche Kiitoksia kaikille anteeksi, että jouduitte odottamaan minua. Nyt sitten yksityiskohtainen analyysi tarkistuksista, joita on viime päivinä tullut. Tietysti kiitän kaikkia kollegoita, jotka ovat lähettäneet minulle tarkistuksiaan. 18 tarkistusta on tullut. Ikävä kyllä, en voi läheskään kaikkia niistä tukea. Ne eivät ollenkaan sovi yhteen tekstin kanssa. Mietintöteksti on mielestäni aika tasapainoinen kuten pari viikkoa sitten selitin täällä. Ja tällä tavalla voidaan myöskin tarkastella merenkulkukysymyksiä, jotka liittyvät sosiaalisiin kysymyksiin, mutta emme halua kuitenkaan tukahduttaa kasvua ja kehitystä tällä monimutkaisella ja arkaluontoisella alalla. Tällä ehdotuksella pyritään varmistamaan oikea tasapaino kun ajatellaan sitä tarvetta, että meillä pitää olla riittävästi merenkulkijoiden suojelua. Ja kuten totesin aikaisemmin, meidän on pidettävä yllä merenkulkualan kilpailukykyä. No ensin tarkistukset, jotka ovat mielestäni hyviä koska niitä on niin vähän oikeasti. Eli tässä on ehdotuksia, joissa tulee mukaan uusia myönteisiä ajatuksia, mutta ne eivät kuitenkaan muuta tekstin sisältöä. Tarkistus 14, 16, 17, 18, jonka on esittänyt kollega Baldacchino. Erityisesti viittaan nyt siihen, että on viitattu kansainväliseen merenkulkualan sopimukseen, joka astui voimaan viime elokuussa. 30 maata on allekirjoittanut sopimuksen, ja tämä on tärkeä sopimus. Se liittyy turvallisuusstandardeihin ja työolosuhteisiin, ja tämä on mainittu siis tarkistuksessa 14. 16, 17, ne liittyvät asioihin, jotka on jo mainittu kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksessa. Ja tarkistus 18 verrataan siihen, että EU pitäisi parantaa merenkulkijoiden työolosuhteita. Eli meidän pitää korostaa hiukan tätä seikkaa vielä tekstissä. No sitten tarkistukset, joita en tue. 15, 19, 22, 26, 27 ja 29 Baldakinolta. 15 ja 27. Niitä ei voi tukea, koska niissä vaaditaan, että laajennetaan vuoden 2001 2003 direktiiviä ja että se kattaisi myöskin merenkulkijat. Ja kuten olen selittänyt aikaisemmassa kokouksessa, tämä vuonna 2001 direktiivi koskee irtai kiinteistöä esimerkiksi tehtaita, mutta se ei voi koskea esimerkiksi laivoja. No nyt, kun laiva vaikka myydään, ja sovelletaan tätä direktiiviä, niin merenkulkijat joutuvat ehkä työolosuhteisiin, jotka ovat hyvin erilaiset kuin aikaisemmin. Eikä, eikä se olisi heidän eduksi. Ja lisäksi on mukana pakollisuus ottaa työntekijää mukaan laivan myynnin yhteydessä. No, eri valtioissa on erilaisia käytänteitä, ja tämä tarkistus johtaisi siihen, että minun mielestäni merenkulkijoiden suojelu heikkenisi, eikä sitä sovellettaisi laivoihin, jotka, on, jotka kulkevat eurooppalaisten lippujen alla. Eli tässä luotaisiin sitten vääristynyttä kilpailua. Sitten tarkistus 19. No tietysti viestintä on totta kai tärkeää ja meidän pitää, täytyy käyttää kaikkia välineitä, joita moderni teknologia meille tarjoaa. Mutta tämä ehdotus menee direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Tähän liittyisi myöskin liiallisia kustannuksia. Mutta voitaisiin ehkä miettiä jonkinlaista erityissääntelyä tällä alalla. Sitten tarkistus 22. En nyt näe miksi, kun otetaan huomioon nämä viestintämahdollisuudet, työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu. Eli hän meidän pidä kokonaan luopua tällaisesta vuoropuhelusta. Niin vuoden 2002 direktiivissä, joka liittyy siis kuulemisiin ja tiedottamiseen, niin Tämä tarkistus ei voi saada tukea, koska tämä on ristiriidassa alkuperäisen tekstin kanssa. Ja tässä on tasapainoisempi lähestymistapa. Ja meidän täytyy ottaa huomioon erityispiirteet merenkulun alalla, eli rannikon etäisyys, aikaerot, laivaturvallisuus ja niin edelleen. Ja fyysinen mukanaolo siis olisi pakollista kokouksissa, ja se vaarantaisi näiden kuljetusoperaatioiden kulun. Tarkistus 26. Tässä muodossa annettaisiin ehdoton valta työntekijöille ja he voisivat sitten estää laivan liikkumisen ja laivaa ei voitaisi myydä tai ostaa. Ja nyt toista tätä jokaisen tarkoituksen osalta, mutta tämä ehdotus ei nyt ole kovin kauaskatseinen, jos ajatellaan nyt tämän alan kehitystä ja kasvua. Mutta jos sitten annetaan mahdollisuuksia estää laivan myynti, niin mehän ymmärrämme kaikki, että tästä ei koidu mitään hyvää työntekijöille. Alukset myydään usein varustamolta toiselle, niin rekisterit vaihdetaan, lippu vaihtuu, siirtyy yritykseltä toiselle. Ja toisaalta meillä on jo kansallista lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia, mitä tulee joukkoirtisanomisiin henkilöiden osalta, jotka toimivat laivoilla. Eli meillä ne ovat jo osoittaneet tehokkuutensa. Tarkistus 29 ja 28 Schöteriltä, suokaa anteeksi ääntämykseni, niin se ylittää komission ehdotuksen soveltamisalan, koska tässä poistettaisiin aikaisemmat erityisoikeudet ja jos poistetaan tällaiset erityissäädökset, niin siitä saattaisi olla haittaa merenkulkijoille, joihin sovellettaisiin erilaisia sääntöjä, kun he toimivat laivalla. Eli tämä todellisuudessa heikentäisi merenkulkijoiden suojaa. Ja meidän tarkoituksenahan on päinvastoin lisätä merenkulkijoiden suojaa. Shredderiltä Tarkistus 13. Siinä poistetaan osa tekstistä. Ja näin PK-yritykset eivät voi saada riittävästi tukea Euroopan komissiolta. Ja sitten tarkistus 21 Tässäkin on poistettu osa tekstistä. Ja tänään ei olisi mahdollista, että henkilön palveluksessa oleva kotiapulainen ei kuuluisi direktiivin soveltamisalaan. Ja 2003-2005 muuttavat alkuperäistä tekstiä ja ne luovat sitten epävarmuutta oikeudellisesti, emmekä me tarvitse mitään lisää epävarmuutta näihin kysymyksiin. Tarkistus 20, 24 ja 30 veresiltä. 20, se on tarpeeton vuoden 2008 direktiivi, joka liittyy siis työsuojeluun, mikäli työnantaja menee konkurssiin. Siellä on jo mainittu kalastajat ja merenkulkijat, eli tämä on turha. 24. Siinä on poistettu suljettu kaikki poikkeusmahdollisuudet, mitä tulee joukkoirtisanomisiin. Ja sitten vielä kansalliset säädökset liittyen joukkoirtisanomisiin, joita tällä hetkellä sovelletaan monissa jäsenvaltioissa, heijastelevat merenkulun tilaa kussakin valtiossa. Ja meidän täytyy se nyt mahdollistaa se, että jäsenvaltiot päättävät, tarvitaanko uusia lakeja, ja mikäli tarvitaan, niin sitten täytyy katsoa ehdotusten sisältöä, jotta ne heijastelevat todellisesti merenkulkualan vaatimuksia juuri kyseisenä ajankohtana. Minä halusin pitää yllä nämä erityismahdollisuudet tietyissä selkeissä rajoissa. Tarkistus 30. Tässä supistetaan Tätä siirtymävaihetta viidestä vuodesta kahteen vuoteen, niin mielestäni kaksi vuotta ei riitä. Erityisesti kun katsotaan, miten ehkä pitää, millaisia muutoksia pitää tehdä kaikissa jäsenvaltioissa. Meidän pitää nyt olla rehellisiä itsellemme. Jos nyt kuvitellaan, että voitaisiin soveltaa direktiiviä 28 jäsenvaltiossa kahden vuoden kuluttua, kaikissahan valtiossa on erilaista lainsäädäntöä, niin se on kyllä utopiaa. En nyt vastusta tätä asiaa sinänsä. Olisi hienoa, jos kahden vuoden kuluessa voitaisiin soveltaa direktiiviä, mutta mehän tiedämme, että tilanne ei ole tämä. Meillä on nyt selkeitä käytänteitä kehittynyt vuosien mittaan, ja tämä viisi vuotta on tyypillinen määräaika ennen kuin direktiivi astuu voimaan. Eli ei nyt sisäl- sinänsä vastusta tätä tarkistuksen sisältöä, mutta ei ole kuitenkaan realistista kuvitella, että direktiivin soveltaminen onnistuisi kahden vuoden kuluttua. Ja se johtaisi sitten kaikenlaisiin rikkomusmenettelyihin. Kiitoksia kaikille. Ja jos teillä on kysyttävää, niin olen valmis niihin vastaamaan. Ja toivottavasti yhteistyömme jatkuu yhtä hienossa hengessä. Kiitos. I give the floor to the shadow rapporteur. Annan esittelijän SD varo, varjoesittelijälle Valacinolle. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minä sain juuri tietoa, että tämä ensimmäinen osa, jolla on ollut paikalla, valittelen sitä, että ne heti alussa mutta olin tulossa toimistosta tänne ja se oli juuri alkanut. Kun olin tulossa tänne, mutta haluan kuitenkin ottaa kantaa näihin tarkistuksiin, joita on esitetty, koska komission ehdotus selkeästi sen tavoitteena on parantaa merenkulkijoiden toimintaehtoja. Ja meillä on sanottu tällä, että merenkulkijoilla on oikeus turvalliseen työpaikkaan, jossa turvallisuusnormeja noudatetaan. Heillä tulisi olla oikeudenmukaiset palkkausehdot, hyvät asumisehdot, mukaan lukien sosiaalinen suojelu. Haluan tehdä aivan selväksi sen, että minä en aio estää mitään, mikä liittyy laivoihin, mutta tarkistukseni pyrkivät siihen, että jätetään mahdollisuus poikkeuksiin niin, että kaikki toimet ovat mukana mukaan lukien julkiset viranomaiset, työ, työnantajat ja työntekijät. Tietysti tässä täytyy ottaa esille myös tuon toimialan erityisehdot ja näitä ehtoja täytyy heijastella samalla kuitenkin parantaen työntekijän ehtoja. ILOn yleissopimuksen soveltaminen osoittaa, että kun halutaan parantaa työntekijöiden oloja, niin paras tapa tehdä se on se, että osapuolet ovat mukana tässä yhteistyössä. Siitä syystä poikkeus ILO yleissopimuksen oli oikea menettely kolmesta pääsyystä. Euroopan unioni on täytäntöön pannut sellaista, jonka tavoitteena on parantaa työntekijöiden oikeuksia kansainvälisellä tasolla. Toiseksi merenkulkijoiden oikeuksia on parannettu ja paremmat takeet on annettu. Kolmanneksi direktiivi ottaa käyttöön Euroopan kuljetusliiton ja laivavarustajien ehdot. Eli työmarkkinaosapuolten välinen sopimus on siitä syystä tärkeä, koska se parantaa työntekijöiden olosuhteita. Ja meidän puolelta ehdotetut tarkistukset kattaa sellaiset alueet, joihin ILOn yleissopimus ei ylety. Työntekijöiden su- suojelu esimerkiksi. Meillä on tärkeää, että varmistamme sen, että mitään suosituimuusasemaa aluksille ei anneta. Aiomme esittää tarkistukset, joiden mukaan ne alukset, joita oli rekisteröity EUn mutta jotka kuitenkin toimivat aluevesillämme, eivät saisi etua verrattuna niihin aluksiin, jotka on rekisteröity EU-hun. Tällä tavalla välittää selkeä viesti siitä, että työntekijöiden oikeuksia tulee suojella EU-alueella riippumatta siitä, mihin alus on rekisteröity. Tämä on myös yhdenmukaista ILOn yleissopimuksen kanssa. Kun puhutaan tiedonannosta ja kuulemisesta. Olemme sitä mieltä, että tämän päivän teknologisilla parannuksilla voidaan näitä harjoittaa työntekijöiden kanssa, vaikka he olisivatkin avomerellä. Meidän kantamme on se, että merenkulkijoille tulisi antaa mahdollisuus saada tietoa ja tulla kuulluksi. Tämä on tärkeää, jotta voidaan varmistaa työntekijöiden olosuhteiden parantaminen. Lisäksi ehdotamme sitä, että tulisi olla mahdollisuus käydä vuoropuhelua ja sopia ähm, kollektiiviirtisanomisten yhteydessä, jos kuullaan työmarkkinaosapuolia tässä asiassa. Näiden oikeuksien poissulkeminen merkitsee sitä, että työntekijät joutuvat tilanteeseen, jossa heillä ei ole työtä, eikä heillä ole mahdollisuutta myös esittää kantaansa päätöksistä, jotka heidän työnantajansa tekevät merenkulkijat voivat joutua tilanteeseen, jossa on tehty päätöksiä, jotka olisi voitu välttää, jos kuuleminen olisi tehty. Työntekijöiden oikeuksien suojeleminen on ehdottoman tärkeää tässä lainsäädäntöhankkeessa. Sellaiset työntekijät, joita ei ole juurikaan suojeltu, nyt saavat uusia oikeuksia. Tämä velvollisuus, joka meillä on näitä työntekijöitä kohtaan. Emme saa jättää huomiota näiden työntekijöiden oikeuksia. Meidän täytyy toimia näin ja samalla ottaa huomioon toimialan erityisehdot. Näiden tavoitteiden näiden äh, tarkistusten tavoitteena on vielä viedä eteenpäin näitä oikeuksia. Ja samalla direktiivi ei sisällä mitään uutta, kun puhutaan vuosimäärästä, koska järjestelmä on jo käytössä. Suhtaudumme siis avoimesti lisäneuvotteluihin, suhtaudumme avoimesti myös varjoesittelyn kokouksia, että tähän löydettäisiin ratkaisu. Kiitoksia. Thank you. Um, now um, I speak on behalf of... No niin, kiitoksia. Nyt puhun kollega De Bakkerin suulla. Hän ei esittänyt tarkistuksia tästä asiasta. Hän mainitsi edellisessä keskustelussamme tästä asiasta, että hänen mielestään esittelijä teki hyvän ehdotuksen, koska hän löysi tasapainon sen välillä, että tämä toimiala koetaan houkuttelevana ja samalla otetaan huomioon se, että on vaikea soveltaa kaikkia sosiaalilainsäädäntöä samalla tavalla kuin ammateissa, jotka hoidetaan maalla. De Backer on sitä mieltä, että merenkulkijoiden hyvä suojelu on tarpeen, mutta samalla täytyy ottaa huomioon myös laivalla työskentelyn erityispiirteet. Tästä syystä meidän tulisi myös pitää mielessämme se, että merenkululla on kansainvälinen ulottuvuus. On helppo vaihtaa lippulaivaa mm, muuksi kuin EU-maaksi. Ja on sellainen tarkistus, jota debakkeri ei voi kannattaa joitakin tarkistuksia, joiden tavoitteena on pitää direktiivi 2011 kautta 23 EY soveltamisella voimassa. Debakker on sitä mieltä, että tätä ei juurikaan voida hyväksyä, sillä tuo direktiivi ei paranna työntekijöiden sosiaaliturvaa muualla kuin kiinteissä toimipaikoissa, kuten esimerkiksi tehtaissa. Sitä ei voida suoraan soveltaa liikkuviin työpaikkoihin esimerkiksi työntekijöihin, jotka työskentelevät laivassa. Niissä tämän direktiivin soveltaminen merkitsisi sitä, että merenkulkijoilla tilanne olisi yhä huonompi. Toiseksi kuulemisen tiedonantoa kohdassa Debakker on sitä mieltä, että pitäisi voida tehdä poikkeus merenkulkijoiden kohdalla. Ja hän on sitä mieltä, että komission ehdotus on hyvä, kuten myöskin esittelijän tekemät tarkistukset. Sama koskee myös direktiiviä 98 EU, jos on sitä mieltä, että tämä tulisi myös ottaa huomioon. Koska tilanne on aika monimutkainen, tämän direktiivin soveltaminen merkitsisi sitä, että laivan omistaja vaihtaisi lippulaiva maata. De Backer toivoo, että voidaan päästä hyvin kompromisseihin, jotta voidaan tukea merenkulkualaa, joka on tärkeä osa taloutta, ja hän haluaa kiittää hyvästä yhteistyöstä. Then uh, the, perhaps the commission wants to come. No sitten ehkäpä komissio haluaa käyttää puheenvuoron. Olkaapa hyvä. Thank you, Madam Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja nämä tarkistukset, joista täällä tänään on keskusteltu, osoittavat, että jäsenet ovat hyvin sitoutuneita siihen, että meren kulku otettaisiin mukaan tähän ehdotukseen. Mutta me haluaisimme tässä nyt ehkä vielä jotain tarkennuksia tehdä. Tarkistukset 20 ja 21, missä tähän äh, halutaan myös tuohon vararikkodirektiiviin ottaa mukaan merenkulkuammattilaiset ja me haluamme luonnollisesti parantaa kaikkien työntekijöiden, myös kotimaisten työntekijöiden tilannetta myös ilon standardien mukaisesti. Neuvosto on vastikään hyväksynyt komission ehdotuksen parlamentin suostumuksella näin puhutaan tästä tärkeästä ilon yleissopimuksesta kotimaisten työntekijöiden suhteen ja se toivotaan ratifioitavan mahdollisimman pian. Mitä tulee 24-29 tarkistuksiin, kun ajatellaan näitä poikkeuksia, joita komissio on ehdottanut, jotta PK-yrityksille ei tulisi liikaa kustannuksia. Ja komissio on myös ehdottanut, että meidän kulkualan omat erityispiirteet otettaisiin huomioon esimerkiksi alusten kauppa. 27 tarkistus, pitkäaikaiset merenkulkusopimukset, yleissopimukset, niin EU-laki koskee EUn lipun alla rekisteröitynä seilaavia aluksia. Ja tässä on kyse tästä niin kutsutusta lippulaiva periaatteesta. Ja kun kyse on esimerkiksi sellaisen äm, ulkomaisen maan kuin vaikkapa Panaman lipun alla purehtivasta aluksesta, niin tämä EU-toimi ei voi koskea näitä kolmansien maiden aluksia. Mitä sitten tulee jäsenvaltioiden tilanteeseen. Nämä poikkeukset viidessä direktiivissä ovat eri tavoin eri jäsenvaltioissa käsiteltyjä. Jotkut ovat esimerkiksi pyytäneet poikkeusta vain yhteen, jotkut kaikkiin viiteen, joten me olemme pyytäneet tässä viiden vuoden siirtymäaikaa tästä syystä. Flow back to the rapporteur. Kiitoksia komissio ja nyt annan puheenvuoron uudelleen esittelijälle. Ah, <clears throat> francamente non ho molto da... No suoraan sanottuna minulla ei ole paljon lisättävää enää tähän. Pari asiaa vain. Internet tai osio, joka liittyy uuteen teknologiaan. Minä sanoisin, sama kuin aikaisemminkin, kun lainsäätäjät luovat lakeja, ja me teemme yhteistyötä, jotta voimme hioa tekstejämme ja mietitään tulevaisuuden sääntöjä, niin täytyy muistaa myöskin, että pitää pitää jalat maassa. Jos ehdotetaan lakeja ilman, että on resursseja, niin siitä tulee sitten kuollut tie. Meidän pitää olla konkreettisia työssämme ja ehdottaa asioita, joista tiedämme, että ne voidaan toteuttaa. Internet on hyvin kallis hanke, sitä on hankala toteuttaa. Ja sitten tarvittaisiin vaikutusten arvio. Niitähän tarvitaan aika paljon. Niitä, joita ei tarvita, niitä ei tehdä. Mutta sitten pitäisi olla vielä selkeää sääntelyä tällä alalla. Ja sitten suojelu. Tällä hetkellä merenkulkijoita suojellaan eri kansallisilla lailla. Meidän pitää lähettää viesti mutta jos me lähetämme heille viestin, että heitä ei tällä hetkellä suojella, niin se on täysin väärin. Täytyy tietysti uudistaa tapoja, joilla toimijoita suojellaan, mutta täytyy myöskin muistaa byrokraattinen taakka, joka tällä hetkellä tukahduttaa näitä toimijoita ja yrittäjiä nimenomaan tällä alalla vielä entistä enemmän. Eli ei enää mitään uusia kustannuksia, ei mitään uutta byrokratiaa näin herkälle alalle. Kaikki toimijat, työntekijät, varustamot, ammattiyhdistykset ovat jo mukana näissä joukkoirtisanomisissa, mutta kuuleminen ei voi olla sitovaa tai pakollista. Totta kai tuen sitä, että toimitaan kaksi vastavuoroista, mutta ei voi olla niin, että toisen osapuolen edut otetaan vain huomioon. En nyt halua vastata komissiolle, koska sitten käyttäisin ehkä vähän liian ilkeää kieltä, eli päätän tähän. Thank you. Um, then we will... Kiitoksia. No sitten kompromissia tarkistellaan 12.3. ja äänestämme myös samana päivänä täysistunnossa, ehkäpä sitten huhtikuussa. No niin, näin voidaan mennä takaisin kohtaan 14. Yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestäminen. Esittelijä on paikalla. Työllisyysvaliokunta hyväksyy tämän ja anna puheenvuoron Zdanokalle esittelijälle. Vihed, Kiitos. Meillä oli kolmikantaneuvottelu Ja niin kuin olen aiemminkin jo joulukuussa teille kertonut, Koreperin päätöksen lopputulema ei tyydyttänyt meitä parlamentissa. Emmekä näin saaneet tätä asiaa hoidettua Liettuan puheenjohtajakaudella päätökseen. No, Kreikkahan joulukuussa teki kompromisseja. Tämä koskee niin kutsuttuja ad hoc malleja palveluissa ja meidän parlamentin kantamme oli sellainen, että meidän täytyy otanan koon ja muiden ää, sen piirteiden suhteen saada sanoa sanamme, koska kyse on poliittisesta asiasta, siis miten määritellään näiden ad hoc-mallien eri piirteet, koska tässähän kyse on erityisistä tutkimuksista, erityisiin kysymyksiin liittyen, kuten nyt esimerkkinä vaikkapa nuorisotyöttömyys tai maahanmuuttajien työskentelyolosuhteet. No me olemme nyt sitten keskustelleet näistä puheenjohtajavaltio Kreikan ehdotuksista, jotka ovat kompromisseja. Niissä ehdotetaan tällaisia alamalleja. Ja osittain täytäntöönpanosäädösten, osittain delegoitujen säädösten käyttämistä näissä määritelmissä. Ja meidän neuvottelutiimimme antoi sihteeristölle ja oikeudelliselle yksikölle toimeksi keskustella asiasta. Mm, Kutsuakolle tekninen kokous, jossa puhuttaisiin siitä, että mitä hoitetaan täytäntöpanon säädösten ja mitä delegoitujen säädösten kautta. Olen erittäin kiitollinen ensinnäkin puheenjohtajallemme, joka johti näitä kolmikantaneuvotteluja ja koko neuvottelutiimillemme ja tietenkin sihteeristölle, joka nyt voi ottaa tämän työn äh, omiin käsinsä jatkakseen neuvotteluja neuvoston kanssa. Kiitos. E no niin, jos vaan päästään sitten parlamentin neuvotteluvaltuuskunta voisi hyväksyä tämän ja äänestys sitten valiokunnassa voisi olla myös 18.3. viimeistään. Näin. Tämä oli viimeinen kohta esityslistalla tänään, koska äänestysten jälkeen keskustelemme noin kello 11.30 kohdasta 16. Mukavaa iltaa.